Chers collègues, je vous propose de commencer parce que nous avons... Euh, Hyvät, kol- euh, Hyvät kollegat, ehdottaisin, että aloitamme, koska meillä on paljon ohjelmaa, enkä halua, että aloitamme myöhässä, tai no me olemme jo 10 minuuttia myöhässä, mutta joka tapauksessa esityslistaa on pyydetty muudettavaksi kohta 16 sisämarkkinoista. Sitä siirretään tulevaisuuteen. Ja me myös siirrämme äänestyksiä hiukan sitten 19 ja 38. Vähän varaisimpia koskeva mietintä ne muutet, niiden käsittelyjärjestys muutetaan Moran Chartierin pyynnön mukaisesti. Huomenna aloitamme elektromagneettisilla kentillä ja Euroopan sosiaalirahastoilla. Jos vastalauseita ole, voimme varmasti hyväksyä tämän esityslistan. Mitä ilmoitusasioihin tulee, haluaisin tervehtiä jotain, jos hän on täällä paikalla. Ja ei hän ole vielä. No sitten kun hän palaa tai tulee tänne. Ja tätä kokousta voi seurata netissä myös. Kohta kolme esityslistalla. Euh, Meidän on tarkoitus käsitellä tarkistuksia, jotka liittyvät kuuteen vastuuvapausmietintään. sur euh, l'ensemble des décharges, nous avons reçu 15 amendements qui ont été... Euh... Mitä näihin tulee, olemme saaneet 15 tarkistusta määräajan puitteissa, neljä liittyen budjetteihin neljän virallis- viraston osalta. Osa työolojen kehittämissäätiö, RPO ja CDF TFään liittyviä vielä kolme. Ja vielä vuoden 2011 yleinen talousarvio. Siihen on tullut yksi tarkistus. Yleisesti vastuuvapausmietinnöstä, tästä päämietinnöstä, siihen on saatu Olilta neljä tarkistusta. Tuen neljää ensimmäistä tai kolme ensimmäistä, mutta mitä neljänteen tulee, vastustan ensimmäistä. Sitten olemme keskustelleet valiokunnassa ja myöskin viraston edustajien kanssa. Ehdotan suullista tarkistusta toiseen osaan, jossa sanottaisiin, että toistaa pyyntönsä, jotta lisättäisiin maksumäärärahoja suhteessa sitoumuksiin, jotta ei synny vääränlaista suhdetta, eli näitä ralleja maksamatta jääneitä määrärahoja. Ja sitten 65 prosenttia kohesiorahaston kokonaissummasta vuonna 2011. Voin siis esitellä tarkistukset kaikista näistä vastuuvapausmietinnöistä ja sitten aloitamme keskustelun. CDFOPin liittyen on tehty yksi tarkistus edustaja Orilta. Sen tarkistuksen tarkoituksena on lisätä vähän kritiikkiä liittyen tähän suunnitteluun. Se on ehkä hiukan liioiteltuakin, mutta mitä tarkistukseen kaksi tulee rakennetoimiin. Niihin olisi ryhdyttävä, jotta voidaan hoitaa tämä ongelma. Se on mielestäni asia, joka voitaisiin tähän mukaan ottaa. Sitten ehdottaisin vielä suullista tarkistusta tähän tekstiin ja muihinkin teksteihin. Esittelen sen nyt vain kerran, että lisättäisiin seuraava. Kehottaa, että keskuksen suositus- ja kapasiteetin rakentamismahdollisuuksia käytetään paremmin, ei ainoastaan vuosittaisen kasvuselvityksen ja makrotalouden indikaattoreiden yhteydessä. Komissiohan voi tätä tehtävää toteuttaa ja siksi meidän tulisi pyytää heitä niin tekemään. Ja sitten Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Tähänkin minulla on suullinen tarkistus. Maksut vuonna 2011, jotka liittyvät Eurooppa 2020 aloitteisen lippuväylä-hankkeisiin teollisuuspolitiikkaan globalisaation alalla – Euroopan köyhyysfoorumi ja nuorisoliikkeellä hankkeet toivoo, että suosituksia käytetään paremmin ja siihen lisätään sitten se teksti, jonka esittelin tuossa edellisen mietinnön yhteydessä. Ja sitten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, eli OSHA. Samassa hengessä esitän suullista tarkistusta. Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto voi selvästi vaikuttaa siihen, että parannetaan työllisyysastetta 75 prosenttiin, joka on asetettu tavoitteeksi Euroopan 2020 strategiassa ja sitten teksti jatkuu esittäen saman huolen, mutta sopeuttaen totta kai tämän viraston työtehtäviin. Toivotteko, että luen tämän kaiken vai riittikö tämä? ETF, here also we would have just... Ja sitten seuraava. Siihen on vain yksi, tai oikeastaan kaksi tarkistusta. Tai kolme. Yksi suullinen samantyyppisesti, kun sanoin näiden muiden yhteydessä EUn 2020 strategia ja niin edelleen. Potent potentiaalia, joka liittyy ehdokasmaihin, naapurusmaihin ja tukee heidän omia ponnisteluitaan. On tyytyväinen, että ETF voi tukea ihmispotentiaalin käyttöä kumppanuusmaissa ja toivoo, että kumppanuusmaiden kanssa jatketaan yhteistyötä lippulaivahankkeiden nuoret liikkeelle ja niin edelleen. Ja näin pyytää, että paremmin käytetään ja niin edelleen ja niin edelleen sama kuin muissa kohdin. Ja sitten vielä kaksi muuta tarkistusta. Yksi Chaba Öriltä, jonka mukaan sanoi, että sanoi, että paikalliset kysymykset Italian viranomaisten kanssa ovat edelleen selvittämättä, vaikka komissio on pyytänyt aikaisemmin, että nämä ongelmat ratkaistaisiin. Se katettaisiin Serkasin tarkistuksella. Minusta tuntuu, että suunnilleen tarkistus olisi paikallaan, koska jatka ranskaksi. Ongelma tässä sopimuksessa ei ole ongelma komission kanssa, vaan paikallisten viranomaisten kanssa. Ja tässä on suullinen tarkistus, jotta tämä ehdotus hieman selventyy. Harkinnan tehnyt tarkistuksen kolme, sen voin hyväksyä. Ja siinä puhutaan viraston sitoumuksesta siihen, että tarkallaan paremmin kuluja. Sitten viimeinen virasto, koulutus, Anteeksi, tästä oli tämä Sapo kyseessä. Eli taloudellinen hallinta eurooppalaisien virastojen, meitä koskevien virastojen kohdalla. Silloin me on tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotetaan, että ohjataan paremmin yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja Ehdotan, että hyväksymme tarkistuksen ja että lisätään suullinen tarkistus, jos puhutaan tästä saposta, jonka nostin esille aiemmissa kohdissa. Mikäli olette yhtä mieltä, siirrymme yleiskeskusteluun. Kiitoksia. Minulla ei ole kovinkaan paljon sanottavaa mutta huomioin sen tosiseikan, että suurin osa tarkistusehdotuksista on tullut esittelijän hyväksymiseksi. On muutamia kohtia, joissa emme tiedä, mikä äänestyksen lopputulos on, ja lopuissa minulla ei ole mitään ongelmaa, joten voin tukea tätä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? <clears throat> No, simplemente, señora presidenta, para decirle que nuestro grupo... Puheenjohtaja, minä halusin vain sanoa, että meidän ryhmämme tukee täysin näitä mainitsemianne tarkistuksia. Me uskomme, että tämä on nyt mahdollisuus. Näin voimme tukea jälleen kerran työtä, jota nämä virastot tekevät ja pyrkivät kattamaan nämä strategian tavoitteet Eurooppa 2020. Kiitos. Lisätäkseni vain, että meidän ryhmämme tukee näitä tarkistuksia myös. Ähm, la commission veut parler? Komissio, kun haluaa puhua, ei. He ovat tyytyväisiä meidän kantoihin. Kolme viestiä, jotka nyt äh, olen tässä näistä ymmärtänyt, on se, että on tarve optimisoida yhteistyötä komission ja virastojen välillä. On, että on neljä hyvin ammattimaista ja, tai meillä on neljä ammattimaista ja hyvin toimivaa virastoa. Torinon viraston ongelmaa, mitä tulee sopimukseen liittyen laitteihin. No minulla nyt on tätä sanaa aivan, aivan kielen päässä, mutta niin siis tämä viranomaisten kanssa oleva sopimus sitä, että sijainti on siellä, niin eli maat haluavat usein virastoja omille, omille, omaan maahan, mutta sitten tätä lopullista sopimusta ei saada aikaan. Ymmärrän, että tässä on kansalliset ja alueelliset viranomaiset, ja myös toisinpäin, mutta nämä ovat subsidiariteettiasioita, joiden ei pitäisi vaikuttaa meidän näkemykseen. Ja sitten tämä CDFAP-asia, jossa johtajan puute jo useamman vuoden ajan vaikuttaa täysin epätyydyttävältä asianlaidalta, mutta me on näitä, jotka tämän ovat huomanneet. Bulo ei ole täällä, onko hänellä jäsen harmittavaa. Yleensä hänellä on, tai normaalisti hänellä on nyt tällä hetkellä mietintöä, mutta no, voisinko siirtää kohtaan kymmenen. Jutta Steinrukin mietintöä. Täällä on varjoesitteet paikalla oli Panjen Lambert ja Zuber tulee. Sirme siis kohtaan 10. Jutta Steinbrookin mietintö julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin soveltaminen. Tässä on nyt kyseessä kompromissitarkistusten käsittely. Niitä on seitsemän ja ne perustuvat tarkistuksiin 21 tarkistukseen, jotka jätettiin ja kyseessä on mietintö Juri valikunnan mietintö. Olkaa hyvä, Stanok. Ja good morning, Niin, hyvää huomenta. Kuten tai pohjautuen edeltäviin keskustelujen kaikki oletimme, että tästä tulisi hyvin vaikeaa, että ryhmät saisivat aikaan yhteisiä kompromissitarkistuksia, mutta sen jälkeen kun muutamia kysymyksiä on saatu selvitettyä, niin onnistuimme vain yhdessä tapaamisessa neuvottelemaan ihan hyvistä seitsemästä kompromissista. Kiitän kollegoja hyvästä yhteistyötä. Minun näkemykseni mukaan onnistuimme huomioimaan tässä lausuntoluonnoksessa toisaalta työntekijöiden oikeudet ja vahvistamaan niitä ja toisaalta ylläpitämään myös Mm, talouden edut. Kompromissi B liittyy työntekijöiden oikeuksien ylläpitämiseen. Siinä viitataan direktiiviin 2004 Se oli meille sosiaalidemokraateille erittäin tärkeää, koska meidän täytyy suojella työntekijöitä, kun heitä siirretään riippumatta heidän statuksestaan ja muuten ei näissä kompromissineuvotteluissa kai ollut mitään suuria erimielisyyksiä. Kollegat varmasti mm, myöskin haluavat ottaa kantaa tähän, mutta ei tässä mitään suuria ongelmia ole. No. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä Stele Stadukin kanssa. Aluksi olimme hiukan huolissamme. Uskoimme, että tämä ei ehkä ollut kovin realistista lähestymistapansa osalta. Hyviä ajatuksia paljon, ehkä liikaakin, mutta sitten saatiin neuvoteltua, sovittua ja olemme saaneet aikaan kompromisseja. Ja kompromisseissa otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet, mutta kuitenkaan ei luoda esteitä yritysten ja teollisuuden alan toiminnalle. Nämä ovat kompromisseja, voimme niitä tukea tässä muodossaan. Kiitos. Phil Bignon. Bignon. Yes, uh, thank you. Uh... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin rakentavasta varjoesittelyiden tapaamisesta ja erittäin hyvistä kompromissiehdotuksista. Meillä oli perustavanlaatuisia erimielisyyksiä tässä matkan varrella, mutta jotta me saamme aikaiseksi jotain, jota me voimme tukea varjoesittelijöiden tapaamisessa. Lupasin tukea kaikkia kompromisseja. Kuusi seitsemästä siis saavat tukeni. Paljon myönnytyksiä tehtiin puolin ja toisin. Minä uskon, että me saamme aikaiseksi tekstin, joka oli hyväksyttävä kompromissia A minä en tule tukemaan nykyisessä muodossaan. Minä en näe, että vastustetaan EU-sääntelyn liberalisointia yhä enemmän, niin en näe, että no, ajatus, että liberalisointi on jonkinnäköinen negatiivinen askel, niin en ole yhtä mieltä tästä. Meidän pitäisi vahvistua siitä, että muutokset EU-sääntelyssä niin ovat sopivia, eivätkä, enkä, tämä on tämmöinen oli iso asia, mutta olen tyytyväinen tekemästämme työstä. Kiitän ja hänen hyvästä vasta ja kol- muiden ryhmien kollegoja myös. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Komissio on sitä mieltä, että nämä ovat täydellisiä kompromisseja. Sitten esittelijä puheenvuoron. Eine kurze Ihan lyhyt kommentti äh, edeltävälle puhujalle. Kaikki varmaan sanottiin, mutta meidän täytyisi varmaan äh, kyllä tarkastella tähän astisten vapautusten liberalisointien vaikutuksia ja katsoa, että on erittäin tärkeää, että työntekijät Äh, ovat erityisen keskiössä. Erityisesti meidät, jotka tekevät työtä täällä äh, työllisyysasioiden valiokunnassa, ei ole melkein yhtään vapauttamista äh, toteutettu Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolla ei olisi ollut kielteisiä vaikutuksia. Meidän täytyy tätä asiaa seurata kriittisesti ja työntekijöiden suoja asettaa etusijalle. Bien, alors dans ces conditions, euh, nous pourrons näissä olosuhteissa voimme äänestää valio, jurivaliokunta ilmoittaa kantansa 10. maaliskuuta ja meidän puolta sitten pitää esittelijä tässä valiokunnassa. Öö, tässä on nyt kysymys, eli tässä on juuri valiokunnassa osallistuttu tai kysytty me haluaisimme siis täällä juurivaliokunnassa saada meidän kantamme esille. Me pyydämme, että pääsemme osallistumaan varjastelijoiden kokoukseen, että saamme kantamme tuotua esille. Onko Bulo nyt täällä vai mikä on tilanne? Ei mennä nyt hänen avustajalleen puheenvuoroa. Onko tämä nyt asiallista, että tässä pitäisi, pitää odottaa 10 minuuttia koko valiokunnan hän on kymmenen minuuttia myöhässä. Sieltä tulee Hirsch. Alkoi Morrison tie tekee, pitää öö, sähkömagneettisten kentien trilogin yhteenvedon. No tehdään tämä nyt virallisesti me kiihdyttelemme, siirrymme tulevaisuuteen. Jaatamme kohdan 41. Ja tässä puhutaan äh, neuvoston kanssa käytävä trilogi koskien äh, sähkömagneettisia kenttiä. Ki- kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olisin kertoa työllisyysvaliokunnan jäsenille trilogin etenemisestä. Meillä on ollut ensimmäisen tunnustelukokouksen jälkeen. Tämä oli tammikuussa ja silloin ilmoilla oli tietynlaisia ongelmia liittyen siihen, että neuvoston pitää perehtyä tähän ongelmaan ja niihin ongelmiin, joita tämä uusi direktiivi tuo muassaan. Ottaen huomioon, että tämä on äärimmäisen teknistä. Meillä oli ensimmäinen äh, trilogi tapaaminen eilen illalla tässä kokouksessa. Me kävimme läpi erittäin tärkeitä kohtia läpi, josta me olemme yhtä mieltä. Ja tämä sitten ikään kuin nosti hyvin esille, että me olemme toimineet hyvin meidän valiokunnassamme. Puheenjohtaja oli halunnut, että nämä tarkistukset avataan uudestaan syyskuussa, jotta me voisimme lähentää meidän tekstiä neuvoston tekstiin. Se oli edennyt hyvin paljon eri puheenjohtajakaudelta toiselle. Tässä aivan osoitus siitä, että tämä on hieman ongelmallista tämä kiertävien puheenjohtajamaiden työskentely. No, kiitos tämän, niin me saimme paljon, pääsimme sopun monesta kohdasta. Mitkä ovat ne kohdat, jonka kanssa me nyt, josta me nyt neuvottelemme? Ensimmäinen kohta liittyy siihen, että mitataan pitkän aikavälin vaikutuksia. Neuvosto saapui eilen asiantuntijan kanssa. Ja luojan kiitos, me olimme jo työryhmän kesken kuulleet tätä asiantuntijaa ja se auttaa meitä voittamaan runsaasti aikaa. Me pääsimme aikaan nyt sellaisesta sanamuodosta, jossa käsitellään pitkään aikavälin vaikutuksia ja siitä lähestymistavasta, joka komissiolla tulee olla. Me olemme samalla aaltopituudella. Eli mikäli tieteellisesti todistetaan pitkän aikavälin vaikutuksia, niin silloin eurooppalainen reaktio tapahtuu välittömästi. Toinen kohta, puhutaan tämä lainsäädäntö, kansallisiin lainsäädäntöihin läpivieminen. Tämä on ollut pitkään vireillä tämä asia. Meidän pitää päästä, on pitänyt päästä pois tästä jo vuodesta 2004 lähtien tästä tilanteesta. Eilen illalla neuvoston ja komission ehdotus oli, että olisi kolmen vuoden siirtymäkausi. Me emme ole puhuneet, mutta varjoesittelijöiden kanta oli yhtenäinen. Me halusimme pyytää, mikäli tätä voitaisiin kiihdyttää kahteen vuoteen tätä takarajaa. Tämä on kuitenkin asia, joka on ollut useita kuukausia esillä. 2004 vuodesta lähtien tätä ei ole pantu täytäntööntä direktiiviä. Muistakaapas, että me olemme jo kiihdyttäneet tätä työskentelyaikataulua lokakuun toukokuusta 2013, vaikka tätä haluttiin lykätä yhä myöhempään ajankohtaan, eli huhtikuun 2014 se olisi ollut erittäin huono vaihtoehto, sillä se olisi vaalien aikaan ja olisi ollut erittäin huono viesti siitä, kuinka tässä on menty eteenpäin. Me pyrimme saman aikaiseksi kahden vuoden siirtymävaiheen tai läpiviemisen takarajan. Se ei ole normaali työskentelyrytmi, mut, ja tässä pitää sitten tehdä käytännöllisiä ohjeistuksia, yhteysohjeistuksen ja täytäntöönpaneminen kansallisessa lainsäädännössä, niin ö, niiden tulisi mennä yht, tapahtua yhtä aikaa, mikäli tämä ohje kirja tehdään ö, läpiviemisen jälkeen, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Seuraava maaliskuun kokous, kokouksessa me pyydämme, että meillä olisi komission kanssa kokoontuminen, jossa käsitellään näitä ohjekirjoja ja sitten tätä kansallisen lainsäädäntöön koskevaa läpivientiä. Kas tässä minun yhteenvetoni eilen illalla työskentelimme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa olisi hyvä saada valiokunnan kanta tästä kahden vuoden takarajasta. Mutta minä ainakin ehdotan, että me kiihdyttäisimme tahtia. Siis, señora presidenta. Sarkas. Tengo que comunicar que... Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että lähti, on pyrkinyt tänne, mutta hänen oli mahdotonta päästä tänne, kun esityslista on muutettu, mutta hän kertoi minulle kolme asiaa. Ensinnäkin, kuten edustaja Morgan Chartier sanoi, kokous käytiin hyvin myönteisessä hengessä. Hän on hyvin tyytyväinen tähän tapaan, jota, jolla työtä on tehty, ja hän on sanonut, että Tässä on todella nämä pari seikkaa vielä avoinna. Olisi hyvä taistella niiden puolesta ihan loppuun asti, koska on hyvin tärkeää, että meillä on mahdollisuus palata katsomaan uudestaan ehdotusta, jos jotain muutetaan määräaikojen tai vaikutusten osalta. Ja meidän pitää ennen kaikkea painostaa komissiota, koska kahdeksan vuoden aikana on ollut kyllä riittävästi aikaa – toteuttaa kaikki tutkimukset ja vertailut, joten ei tässä nyt mitenkään voida tarvita enää kolmea lisävuotta. Ja totta kai aikaisempien toimien osalta ei voida ehkä nyt enää mitään, mutta olisi hyvä, jos he nyt nopeuttaisivat vähän toimia, että saataisiin tämä asiakokonaisuus hoidettua. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, haluaisin sanoa, että kahdella ryhmällä täällä siis on sama ehdotus – se, että nyt nopeutetaan tämän tärkeän asian käsittelyä. Kiitos. Mm, Onko muita jäseniä, jotka haluavat puhua? Ei. Clark. Yes, thank you, Madam President. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on kysymys. Nyt kun katson nopeasti läpi nämä tarkistukset, tässä alkuperäiset tarkistuksessa puhutaan enemmän altistumisesta tälle säteilylle. Yhdessä sanotaan 150 millisieverttiä ja toisessa tarkistus 7 mennään 15 millisievertiin ja tarkistus 38 puhutaan Siis siinä puhuttiin 50 ja toisessa 15 millisiivertissä. Tässä on kyse siis silmästä mikä, mitä tässä loppujen lopuksi ehdotetaan? Puhutko nyt, hyvä kollega Mora Chatrien, ähm, mietinnöstä sähkömagneettisista kentistä? Pahoittelut, esittelijä ei ollut täällä. Meillä si- teemme sekannuksen tässä esityslistan järjestyksessä ja me olemme nyt kohdassa 41 vuotta palata, kun kai sitten kohtaa 15. Olkaa hyvä. Haluaako komissio puhua nyt muuta kuin mitä sanottiin trilogissa? Muuta kuin osoittaa hyvän tahtotilansa siitä, että tämä pannaan täytäntö mahdollisimman pian. Kiitos puheenjohtaja komission kantaa. Meidän ei pitänyt puhua täällä, mutta me ilmoitimme trilogissa kantamme eilen. Voin toistaa, että me tulemme ottamaan huomioon parlamentin huolenaiheet ja ryhmät halusivat edetä nopeasti. Me otamme tämän kyllä huomioon, mutta meidän näkemyksemme on, että direktiivi on toki jäljessä ja keskustella on käyty paljon, mutta mikäli tarvitaan kolme vuotta, että se saadaan hyvin pantua täytäntöön, niin sitten näin olkoon. Me katsomme tästä näkökulmasta nyt asiaa mutta otamme kyllä huomioon ne huolet, eh, jotka joita täällä on nostettu esille. Minä en johda näitä neuvotteluja nyt, eh, joten minä vain toistin veden kannan. Kiitos. Kiitos kollegoille, jotka puhuivat. Eh, kiitos kaikille, jotka tukevat meitä tässä aiheessa. Haluaisin yksinkertaisesti muistuttaa mm, kollegoille, että kaikki aika, joka voitetaan tässä direktiivin kehityksessä, niin se on ollut kiitos parlamentin tehokkaan työskentelytavan, sillä me emme ole tässä olleet kiviräkänä. Minä haluaisin, että puheenjohtaja on nyt hyvin vaativainen sen suuntaan, että tässä kiihdytetään tahtia. Olen varma, että valiokunta on tästä yhtä mieltä. Se on meillä vahvana argumenttina, että tämä aikaa lyhennettäisiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen tämä läpivieminen. Ja tämä on erittäin tekninen äh, lainsäädäntön teksti ja tämä on kiireinen asia. Työntekijöiden terveys on kiireellinen asia. Tämä voidaan varmasti vielä läpi kahdessa vuodessa. Trilogia jatkuu 26. maaliskuuta tähän mennessä. Me olemme saaneet komission ja neuvoston kannat, jotta me voisimme edetä ja mahdollisesti saada asiapäätöksen tämän toisen virallisen trilogin aikana. Nyt palaamme esityslistan kohtaan yhdeksän vihdoinkin, koska Bulo on ystävällisesti suostunut saamaan paikalle. Ja me voimme käydä läpi hänen mietintöään liittyen Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamiseen – ja Devessä tässä on esittelijänä Michelle Striffler. Olkaa hyvä, voitte esitellä viisi kompromissi tarkistusta, jotka perustuvat 44 äh, tarkistukset, jotka kollegat jättivät. Kiitos. Pahoittelut minun myöhästymisestä. Olin puhumassa Ranskan ja Romanian väestö liittyen lääkinnällisiin asioihin. Palaan nyt tähän äh, humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkoasiaan. Tässä on tavoitteena luoda tällainen vapaaehtoisjoukko, jotka tulevat äh, katastrofialueille, joka mahdollistaa nopean toiminnan Euroopan unionissa. Vielä nopeamman toiminnan kuin mitä tällä hetkellä on käytössä. 69 tarkistusta jätettiin. Kiitän kaikkia kollegoja näistä tarkistuksista ja kiitän kaikkia avustajia tämän äh, mietinnön laatimisessa. Sosiaaliset, liberaalit ja vihreät äh, mahdollistivat sen, että meillä on viisi tarkistusta ja yksi suullinen tarkistus. Näissä kompromisseissa pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, kuinka valitaan ja koulutetaan nämä henkilöt, äh, jotta he voivat vastata kriisitilanteeseen. Ja näiden tarkistusten kautta mutta päästiin siihen lopputulemaan, että tämä olisi laadukas koulutus ja sopimus, joka allekirjoitetaan komission vapaaehtoisten ja ö, kriisialueiden lähettävän tahon välillä olisi liittävän selkeä. Lisäksi halusimme, että valitut vapaaehtoiset hyötyisivät myös jatkuvasta koulutuksesta ja että heidän kokemuksia näillä kriisialueilla voitaisiin pitää koulutuksena tai oppisopimuksena, joka mahdollistaisi sitten uuden työpaikan haun. Tai ainakin helpottaisi sitä. Tässä on näitä kompromissitarkistuksia. Kiitän kollegoja niiden aikaansaamisesta ja olen edelleen käytettävissänne. Antigoni Papadopoulou, olkaa Ja Arkin. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Me täysin tuemme kaikkia ajatuksia, jotka edustaja Bouland on esitellyt lausunnossaan. Tässä on muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä. Se, että korostetaan vapaaehtoisten kouluttamisen merkitystä, myöskin näiden äh, vapaaehtoisten suojelu, monet muut kysymykset. Me olemme mielestäni päässeet erittäin hyviin kompromisseihin ja kannustan kollegoja äänestämään näiden kompromissitarkistusten puolesta ja kiitän edustaja Bulandia, koska meillä on erittäin hedelmäistä yhteistyötä. Harkin. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä erittäin hyvin syyneistä yhteistyöstä. Me olemme päässeet sopuun viidestä kompromissista, hyvä niin. Kun tätä lausuntoa nyt katsoo, niin me tiedostimme hyvin sen, että vapaaehtoistyöntekijöiden olot on otettava huomioon, että he saavat mitä koulutusta sitten tarvitsevatkaan niihin oloihin, joissa toimivat. Me katsomme muitakin kysymyksiä, kuten sosiaaliturvakysymyksiä ja 24 tunnin niin tukivuorokaudessa näille vapaaehtoisille. katsomme muita yksityiskohtia, joita varmasti arvostetaan vapaaehtoistyöntekijöiden kesken. Kompromissiin on myös otettu yhteen mukaan se tosiasia, että vapaaehtoistyökandidaattien pitäisi saada mahdollisuus tällaiseen oppisopimuskoulutuksen tapaiseen harjoitteluun eivät kaikki sitä ehkä halua, mutta sellainen mahdollisuus pitäisi antaa. Me olemme tehneet hyvää työtä. Kiitos kaikille yhteistyöstä. Okei, okay, merci beaucoup. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En olevan ottaen huomioon kollegojen puheenvuoron perusteella pitääkö puloni vielä puhua? Ei ilmeisesti. Hyvä, äänestämme tästä mietinnöstä huomenna kun on äänestyksen aika. Siirrymme esityslistan kohtaan 11. Annan puheenvuoron esittelijälle Nadia Hirsille, jotta hän voi esitellä meille kompromissitarkistukset liittyen mietintöön yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus, yleinen tietosuoja-asetus. Kyseessä on mietintö, jonka teemme livevaliokunnalle jossa esittelijä on Jan Albrecht. Esittelijä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä nyt ihan lyhyesti annan teille yleiskatsauksen näistä kompromissitarkistuksista, joista olemme neuvotelleet. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Meillä on tähän asti ollut jo kolme kokousta, vaikka, koska tiedämme, että tämä on kiistanalainen kysymys ja jokainen osapuoli haluaa maksimi tulokset, mutta monissa kysymyksissä olemme päässeet jo hyvään yhteisymmärrykseen ja huomisen mennessä saamme nämä viimeisetkin vielä käsiteltyä. Ensimmäinen kompromissi koskettaa näitä niin kutsuttuja mustia listoja. Tässä halutaan kieltää se, että työntekijät, jotka toimivat yritysneuvostossa tai ammattiyhdistyksessä joutuvat niin kutsutuille mustille listoille ja kärsivät sitten tästä. Tämä sai suurta tukea tämä kohta. Tämä toinen kohta, jota ei vielä täysin ratkaistu, on kyse mm, luvan antamisesta. Tässä on kyse siitä, vaikka on epätasapaino työnantajan työntekijän välillä, niin pitäisi tulevaisuudessakin olla mahdollista, että työntekijän voi antaa luvan tietojensa käyttöön silloin, kun siitä on hänelle taloudellista tai oikeudellista etua. Tällä tavoin katetaan myös kaikki ne aspektit, jotka liittyvät esimerkiksi yrityseläkkeisiin, yritysten ähm, päiväkoteihin tai henkilöstön kehitykseen, niin nämä tulevat katetuksi ja ovat mahdollisia tulevaisuudessakin. Sama äh, liittyy kompromissitarkistus C, kompromissitarkistus D liittyy äh, tietosuojavaltuutettuun, tässä haluamme mainita tämän vielä ihan selkeästi, että tietosuojavaltuutetulla on erityinen irtisanomissuoja, jotta hän voi todellakin toteuttaa työtään kunnolla, ja että tietosuojavaltuutetun täytyy olla mm, helposti tavattavissa työntekijöille. Sitten meillä on vielä tämä kompromissi DA, tässä on kyse siitä, että tietosuoja valtuutettu pitäisi nimittää ainoastaan silloin, jos myös työntekijöiden edustajat ovat hänet hyväksyneet. Tämä siis täydentää kompromissia D. Sitten meillä on kompromissi E ja F, jotka liittyvät äh, näihin data subjects per year kysymykseen. Me, me sovimme siitä, että 250 on sopiva luku, mutta tämä on kuitenkin live-valiokunnan toimivaltuuksissa suuresti, joten meidän täytyy katsoa, miten pääsemme tässä asiassa yhteisymmärrykseen. Seuraava kompromissi, tarkistus G, liittyy johdantosen kappaleeseen 124 ja se kuvastaa 82 artiklaa Sisällöllisesti siinä otetaan siis huomioon se, että henkilötietoja saadaan äh, käyttää ainoastaan äh, silloin, kun henkilö siitä tietää, että Vähimmäistandardeista voidaan poiketa ainoastaan, jos työmarkkinaosapuolten välillä on tästä sovittu. Se löytyy siis kappaleesta 124 ja kompromissitarkistuksessa G. Kompromissitarkistus H liittyy tietojen siirtoon yritysten välillä, EUn sisällä, EUn ulkopuolellahan äh, asetuksen luku 5 vastaa tästä asiasta ja se on kyllä hyvin kattava. Sitten meillä on kompromissi I. Tässä on kyse delegoidusta säädöksestä, nimittäin teknisten standardien täytäntöönpanosta. Tässä otimme mukaan ja tässä olimme samaa mieltä, että myös kustannukset ja hyöty on otettava huomioon, koska muuten PK-yrityksillä tämä saattaa olla liian suuri taakka. Sitten menemme kompromissiin J, joka pitäisi nähdä yhdessä kompromissin K kanssa. Se on tämä ydinkysymys. Kompromissi Jissä annetaan jäsenvaltiolle tiettyä joustavuutta tämän asetuksen puitteissa. Me tiedämme, että kun on kyse työoikeudesta, niin se on jäsenvaltioiden valtuuksissa ja jäsenvaltiot ovat neuvostossa jo sanoneet, että he haluaisivat hiukan joustavuutta tässä asiassa. Äh, olen tietoinen siitä, että yritykset, jotka ovat hyvin aktiivisia useissa jäsenvaltioissa, äh, tarvit, olisivat halunneet paljon suurempaa harmonisointia tällä alalla, mutta tämä äh, on asia, jota neuvosto ei voi hyväksyä. Sitten otimme tähän mukaan myös mahdollisuuden, että voidaan ähm, sopia ähm, että, että tällaiset ähm, työmarkkinasopimukset voivat löytyä äh, täältä, jotka ovat vahvoja tietyissä jäsenvaltioissa. Myöskin äh, käännösongelmat tässä ratkaistiin jotain väärinkäsityksiä. Siinä oli käännöksen takia, mutta sekin on ratkaistu. Eräs asia, josta meidän on vielä sovittava, on se, äh, voidaanko asetuksen määräykset myös alittaa, jos Tästä on tehty työmarkkinasopimus tai yrityksen tasolla sopimus. Annan tästä nyt esimerkin. Jos esimerkiksi yritys antaa oikeuden yrityskännykän yksityiseen käyttöön, niin sitten voidaan sopia siitä, että jos kännykkä katoaa, niin sitten sen tiedot tuhotaan, mutta silloin myös henkilökohtaiset puhelinnumerot poistettaisiin sieltä. Jos yrityksen tasolla tästä työntekijät sopisivat, niin silloin tämä mielestäni kuitenkin järkevä väline, koska joitakin mahdollisuuksia on. Eli tässä nyt sitten sanotaan, että jos on työmarkkinasopimus tai yrityksen sopimus, joka tämän asian sääntelee, niin se on mahdollista. Tästä meillä on kuitenkin vielä tänään keskusteltava. Tämä on J-kompromissi, sitten meillä on K-kompromissi, se on viimeinen kompromissi, joka sisältää eri vähimmäistandardit, esimerkiksi että työntekijälle on kerrottava, että hänen tietojaan käytetään, että mm, työntekijöiden mm, videovalvonta tai kuuntelu salaisesti on kiellettyä. Jos videovalvonta on, niin siitä on mm, tiedotettava, mutta videovalvonta ei esimerkiksi pukukopeissa tai muualla ole mahdollista. Ja sitten ähm, meillä äh, on vielä osa liittyen tutkimuksiin ja äh, tutkimustiedon välittämiseen. Mm, tässä meidän vielä täytyy pohtia. Siis tässä on kyse ähm, ähm, lääkärin tarkastuksissa. Tässä katsotaan, että kuinka paljon näitä tietoja voidaan käyttää myös sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tätä meidän on vielä tarkisteltua tänään. Ja viimeinen osa liittyy sähköpostiin ja muihin tiedonvälitys kanaviin, joita käytetään yrityksessä, mutta myös yksityisesti. Tässä ovat nämä kompromissit, jotka meillä on ja joista huomenna äänestämme. Meillä on hyvin paljon tarkistuksia, jotka liittyvät delegoituihin säädöksiin. Minä henkilökohtaisesti tulen ehdittämään, esittämään, että ne hylätään kaikki. Ei siksi, että olen sit sitä mieltä, että meidän pitäisi käsitellä tätä kysymystä, mutta sisäasiain valiokunnassa siellä tarkastellaan hyvin tarkkaan näitä delegoituja säädöksiä ja niitä luokitellaan, joten työ tehdään siellä, joten siksi mielestäni meidän tehdä sitä täällä uudestaan sitä työtä. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Toivottavasti saamme aikaan kompromissin huomenna. Kaikille on varmaan selvää se, että tämä ei voi olla mikään täydellinen ratkaisu, mutta tämä on varmasti askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Jean Lambert. Lambert. Thank you. Uh, Kiitos esittelijälle. Yhteistyön taso on ollut erittäin hyvä. Meillä on ollut hyvin merkittäviä keskusteluja liittyen kompromissitarkistuksiin. Me tulemme varmasti tukemaan valtaosa näistä mukaan lukien kompromissi K, joka tässä juuri mainittiin. työ, työturvallisuus työturvallisuuteen ja työterveyteen ja mm, tietosuojaan. Meillä on ollut ongelmia, kuten esittelijä ilmoitti, ja eräs ongelmista on ollut tämä joustavuuden taso, joka pitäisi antaa työmarkkinaosapuolten välisille sopimuksille, ja pitäisikö näiden ylläpitää asetuksen standardien taso vai olisiko tässä mahdollisia poikkeuksia? Ja mielestäni tässä ei pitäisi merkittävästi tehdä poikkeuksia asetuksen standardeihin. Mm, ongelmia on, että työmarkkinaosapuolten väliset sopimukset putoavat tämän asetuksen tason alle. Meillä on siis tiettyjä ongelmia näiden kompromissien G ja J kanssa vaikkakin valtaosa Jin sisällöstä me tukisimme, mutta tämä juuri mainittu kohta on hieman hankala. Sitten delegoidut säädökset. Me tuemme esittelijän kantaa delegoituihin säädöksiin liittyen ja jätämme tämän libelle sillä perusteella, että he ovat valiokunta, jolla tai joka tulee tekemään katsauksen tähän asetukseen, jo, jo heillä on näkemys tästä asetuksesta. <clears throat> Delegoit säädökset ovat tässä liven, tai no, tässä on live-ehdotuksessa on viitauksia siihen, että delegoit säädökset poistettaisiin tiettyihin osa-alueisiin liittyen, joten me tuemme esittelijää siitä, että live-valiokunnan tulisi tehdä tämä päätös. Sitten kun katsotaan lopullisesti, mitä tässä asetuksessa ehdotetaan. Kiitos. Äh, Monsieur Serkas, Serkas, onko muuta puheenvuoropyyntöjä? Ei. Pardon, oh, je prends d'abord peut-être euh, Monsieur Goren. Goren. Thank you, Madam Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Hirschia ja muita varjoesittelijöitä. Todella intensiiviset neuvottelut ovat takana ja mielestäni pääsimme hyvin kompromissitarkistuksiin ja EPPn kannalta ainakin tuemme niitä kaikkia. Meillä ei ole mitään vastalauseita näiden kompromissien suhteen, joten kiitokset vielä kerran. Kiitos. Äh, Alessandro Sarkas, puis Madame McIntyre. Sarkas ja McIntyre. Kiitos, la signora Hirsch, porque... Haluaisin onnitella Hirschiä. Hän on ollut mukana tärkeässä työssä. Hän on ollut erittäin avoin kysymykselle meidän ryhmältä. Me tulemme tukemaan tätä mietintöä. on muutamia tarkistuksia, joita me emme tule tukemaan. Yleisesti, että me voimme kiittää esittelijää. On muutama kohta, kompromissit B ja C, jonka suhteen hän ei voi luottaa hän ei voi odottaa meidän tukiamme, mutta muuten meillä on hyvin positiivinen näkemys tästä asiasta ja toivottavasti työntekijöiden oikeuksien ainutlaatuisuus tullaan tunnistamaan. Me olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä aihe, joka vaatii erittäin paljon tukea. Kiitos. McIntyre. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt loista työtä tämän lausunnon kanssa ja erityisesti huolehtinut hyvästä yhteistyöstä. Hän on ottanut vastaan monia huolenaiheita eri ryhmiltä ja tehnyt yhteistyötä, joka on toiminut oikein hyvin ja näin saatiin hyvät kompromissit aikaiseksi. Luultavasti olen sanonut tämän jo aikaisemmin, mutta oma ryhmäni kannalta me uskomme, että koko ajatus tässä asetuksessa on se, että saadaan selvyyttä yritysten toimintaan, että yritykset tietävät, mitä niiden on tehtävä henkilötietosuojakysymyksissä. Jos asetukseen otetaan mukaan tuo artikla 82 asia, niin on tärkeää, että jäsenvaltiot tietävät, mitä tehdään, eikä säädellä liikaa annetaan selvyyttä yrityksille, pk-yrityksille, mikroyrityksille, niille, joilla ei ole juridisia asiantuntijoita omassa yrityksessä niin, että me lisää työtaakkaa, vaan että kaikki yritykset tarkkaan tietävät, mitä on tehtävä. Lisäksi on otettava huomioon se, että monissa jäsenvaltioissa on jo olemassa olevaa hyvin toimivaa tietosuojalainsäädäntöä. Meidän on huolehdittava siitä, että näin ei rajoiteta sitä toimintaa, joka toteutuu jo jäsenvaltioissa, eli tiettyä joustavuutta on sisällytettävä. Samalla olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan korkeat standardit ja sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat sen, että muut jäsenvaltiot, joissa ei ole riittävää tietosuojaa vielä, voivat käyttää näitä sääntöjä. Mielelläni tuen useita kompromisseja. Siellä on pari, joita emme voi tukea. Kompromissi K. Siinä ei ole periaatteessa mitään ongelmaa, mutta sanamuoto tässä on mielestämme hiukan liian rajoittava. Kohta D. En tiedä, miten tämä liittyy pankkeihin, kun pyritään varmaan vetostapauksia. E ja F. Mielestäni työllisyysvaliokunnan ei pitäisi tässä määritellä näitä lukuja. Se pitäisi jättää kyllä libelle. Tämän sanottua, niin mielellään me tuemme monia kompromisseja. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei ole, annan puheenvuoron esittelijälle. Ei ole puheenvuoropyyntöjä, joten näissä olosuhteissa äänestämme huomenna ja live huhtikuussa ottaa sitten huomioon meidän kantamme. 11 kohtaa nyt käsitelty. Ja palaamme kohtaan 12. Ja siinä käsitellään kompromissitarkistukset Sogorin mietinnössä Siinä on Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot aiheena. Sokor, olkaa hyvä. Thank you. I will speak in hengi. Kiitos, puhun unkariksi. Hyvät kollegat, kuten ehkä muistattekin, tämä vaikuttaa tekniseltä mietinnältä. Me tarvitsemme yhtenäiset ja selkeät kriteerit, jotta väestön demografisia tietoja voidaan käsitellä EU-ssa, kuten YKssakin on. Minun kantani on sellainen, enkä ole ainoa, joka uskoo näin. Minä olen sitä mieltä, että näillä tulee olemaan merkittävät vaikutukset, varsinkin kun katsotaan neuvostoa ja kuinka he ovat äänestäneet vuonna 2010 lähtien. Tämä vaikuttaa poliittisesti, sosiaalisesti ja sillä saattaa olla myös ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Ja tämä ei välttämättä ole kovinkaan paljon Euroopan hengen mukaan linjassa on nämä Keski-Itä-Euroopan Baltian maat, Portugalit, jotka saattavat joutua tässä vaikeuksiin Eli tarkistuksia jätettiin melko paljon, joitain vedettiin pois ja eräs minun tarkistuksista koettiin hyväksymättömäksi mietinnön suhteen. Meidän pitää valmistua siitä, että on ö, yhtenäiset demografiset tiedot, tietty luokittelutapa ja niitä käytetään eri tapoihin, eri asioihin tulevaisuudessa ja tässä on suuria eroja eri jäsenvaltioiden intressien välillä – tässä öö, olla sitä mieltä, että joissain olosuhteissa voitaisiin käyttää määräenemmistö äänestämistä ja tässä voitaisiin välittää tiedot öö, toisten metodien perusteella. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että pitää muistaa, että tässä vaiheessa että on artikla 2 ja 3 tässä asiakirjassa ja näiden mukaan komissio tulee itse asiassa käyttämään eri tietoja. Joten tässä tapauksessa on erittäin tärkeää, että meillä on jatkuvuutta. Mikäli jatkuvuutta ei ole, niin ei voi myöskään edetä asianmukaisella tavalla. Me olemme siinä tilanteessa, että voimme eh-, hyväksyä komission ehdotukset liittyen kokonaisväestön laskentaan, mutta mikäli tämä jätetään määräenemmistöäänestyksen perusteella, niin sitten tässä ei ajeta Euroopan unionin intressiä. Meidän pitää olla solidaarisia. Minä olen nostanut tämän esille Aiemminkin minulla on huolia määritelmistä ja konsepteista kohdissa 2 ja 3. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että me katsomme uudelleen tätä tietoa. Sitten on myös artikla 4. Artiklassa 4 puhutaan äh, demografiasta, väestöstä ja EUn tarkoitusperistä. Jos katsotaan kahta ensimmäistä, niin tälle meidän pitäisi katsoa, että on kansainväliset standardit, jotta lasketaan väestö näiden standardien mukaan. Jos katsotaan artikla 4, niin siinä on äh, merkittäviä väärinymmärryksiä ja mielestäni on tärkeää, että muistamme logiikan, joka tässä on taustalla, jonka juuri mainitsin, ja niin on erittäin tärkeää, että pidetään mielessä, että on olemassa ihmisiä Euroopassa, joilla ei ole pysyvää äm, asuinsijaintia ja tässä merkittäviä EU-päätöksiä, jotka tulevat onnistumaan tai kaatumaan tämän mukana. Ja ne ovat hyvin riippuvaisia tästä edessämme olevasta ehdotuksesta. Jäsenvaltioilla on riittävästi, äh, eli tässä voidaan siis kaatua tai onnistua tämän äh, mukaan. Tämä tulee vaikuttamaan EU-politiikkaan, tämä tulee vaikuttamaan äh, parlamentin äh, jäsenmäärän ja lisäksi on tällainen preferenssiperiaate, jota ei pidä unohtaa. Ihmisten pitää pystyä nauttimaan EU-oikeuksista omissa, jäsenvaltio- omissa maissaan. Pitää olla oikeus sieltä jäsenvaltiosta toiseen. Me emme tule kiistämään tilastojen tärkeyttä. On tiettyjä konsepteja, mutta niiden tulee olla yhtenäisiä ympäri Euroopan unionin. Ongelmaa meillä on siinä, kuinka osa tästä tullaan käyttämään. Me ei voi käyttää tämän tietojen käyttöä tietyllä tavalla. Ei ole hyväksyttävää, että valtiot, jotkut valtiot ovat lähettäneet ihmisiä ulkomaille ja jotkut ovat sitten vastaanottaneet näitä ja ei ole oikein, että nämä ihmiset käännetään toiseen vastaan. Kiitos. Ymmärrän, että tämä on hyvin kiistanalainen aihe. Ja ähm, minä annan nyt puheenvuoron Bastosille ja Paprapulalle. Bastos, ole hyvä. Muito obrigada, senhor presidente. Começo por felicitar o colega. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kollega Chabasogoria onnitella siitä, miten tiukasti hän ajaa tätä tärkeää asiaa. Tämä on tärkeä ja poliittisesti hankalakin aihe. Sillä voi olla suurempia vaikutuksia joissain jäsenvaltioissa. Portugali on yksi niistä jäsenvaltioista, joka saattaisi joutua kärsimään tämän mietinnön takia, jos siinä ei ole riittäviä varotoimia mukana, jotta voitaisiin estää kielteiset vaikutukset. Olen tehnyt joitain tarkistuksia, jotka ovat saaneet tukea myös muilta EPPn kollegoilta. Tässä on kyse siitä, että neuvostossa tulisi löytää määräenemmistö vuoden 2014 jälkeen. Määräenemmistö äänestykset määriteltäisiin sen mukaan, kuinka, monilla asu, kuinka monta asukasta maassa asuu. Ja nyt on muutettu sanamuoto siitä, millä sanotaan pysyvä asuinpaikka. Ja tämä on tärkeä muutos, koska sillä on suurempia vaikutuksia erityisesti niissä maissa, joissa on kriisin takia suurempaa muuttoliikettä. Siirtolaisuudella on sosiotaloudellisia syitä, joita ei voi ehkä aina nähdä ottaa huomioon, kun puhutaan siitä, minkälainen määräenemmistön tulee olla tai kuinka paljon Euroopan parlamentin jäseniä esitetään. Nyt kuitenkin esittelijä on löytänyt sopivan ratkaisun. Kiitos. Minä olin kyllä yhä yllättyneempi tästä asiakirjasta, sillä minun tiedoni mukaan ja Lissabonin äh, sopimuksen äh, mm, voiman astumisen jälkeen sopimusta on muokattu kolme kertaa ja kukaan jäsenvaltio ei ole asettanut kyseenalaiseksi Lissabonin sopimuksen määrämääräistystapaa, joten mm, tiettyjen tilastojen perusteella saatetaan äh, kyseenalaistaa se, mitä on hyväksytty liittyessään Euroopan unioniin ja hyväksyessään Lissabonin sopimuksen, mutta se ei vaikuta minun mielestäni kovinkaan hyvältä öö, käytännöltä. Pablo ja Harkin. Thank you very much, uh, Chair. This is in... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin erittäin tärkeä asiakirja, hyvin kiistanalainen. Me olemme keskustelut hyvin paljon tästä kysymyksestä, jonka edustaja Bastos juuri mainitsee, niitä määräenemmistä. Minä henkilökohtaisesti tein tarkistuksen, koska todellakin oli hyvin paljon esittelijän huolia siitä, että Itä-Euroopan maat, Keski-Euroopan maat äh, kärsivät tästä, mutta tämä ei ole meidän roolimme. Tämä on tekninen mietintö ja sellaisena me olemme sen nähneet. On tärkeää äh, katsoa, miten voidaan saada luotettavaa tilastotietoa, jota 27 jäsenvaltiota antavat niin, että ne ovat verrattavissa ja luotettavia, koska menneisyydessä olemme nähneet, että että ei ole ollut johdonmukaisia menettelyjä siitä, miten tilastotietoa kerätään. Ja joskus tilastotietojen vertaaminen eh, eh, maiden välillä on hyvin vaikeaa, joten on erittäin tärkeää, että saamme tämän asiakirjan päätökseen ja että siihen saadaan kompromissia. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa kysymys, josta meillä oli erimielisyyksiä. Esittelijä yritti valitettavasti ottaa käyttöön hyvin paljon terminologiaa, joka on kansainvälisesti hyväksyttävää terminologiaa. Hän puhui esimerkiksi, kansainvälistä terminologiaa vastaan. Hän puhui esimerkiksi uusista alueista. Tämä on ristiriidassa NATS-julkilausuman kanssa, joka on kansainvälisesti hyväksytty. Hyvin paljon muitakin ongelmallisia tarkistuksia esittelijä on jättänyt me käyneet intensiivisiä keskusteluja, SND on käynyt intensiivisiä keskusteluja neuvoston kanssa ja me otamme äänestyksemme huomioon neljä tärkeää kysymystä. Me emme hyväksy mitään määritelmiä muutoksia. Kaksi artiklassa ei kansalaisuuden käyttöönotossa eikä asuinpaikkaa ajassa, vaan meidän pitää pitää kiinni tämän sitä kansainvälistä määritelmästä. Sitten artiklan 4. Siinä on hyvin kapea-alaisesti katsotaan tarvittavaa tietoa. Meidän ei pidä viitata kansalaisuuteen esimerkiksi tässä ja siksi olemme hylänneet useita Sogorin ehdotuksia, koska ne kääntävät päälaelleen monet muut asetukset ja tämä aiheuttaa ketjureaktion, koska hän ehdottaa eh, esimerkiksi tiettyjä määritelmiä, joita ei olla hyväksytty ja joita ei käytetä monissa muissa komission asetuksissa. Joten eh, tältä pohjalta yritimme helpottaa keskustelua ja SNDn varjoesittelijänä olen eh, tehnyt neljä kompromissitarkistusta. Olemme lähettäneet ne kaikille poliittisille ryhmille ja varjoesittelijöille. Ja todella toivomme, että jotta tämän asiakirjan saisimme päätökseen, niin rohkaisin heitä eh, tarkastelemaan näitä tarkkaan, koska minä tiedän, että EPPn sisällä on eh, vastakkaisia mielipiteitä. Ei koko poliittinen ryhmä ei ole yhtenäinen eikä mm, tue herra Sogorin ajatuksia, joten pyytäisin, että kaikki varjoesittelijät pohtisivat näitä kysymyksiä, ottavat huomioon, että YK julistus on se ainoa hyväksytty ja EUlla ei voi olla eri terminologiaa ja meidän ei tulisi ottaa huomioon mitään muutoksia, jotka liittyvät äh, merkitykseen, uskonnollisiin pyhiinvaellukseen ja muuhun, joten äh, äh, olen jättänyt neljä kompromissitarkistusta ja rohkaisin kaikkia varjoesittelijöitä lukemaan ne ja ehkä voimme päästä yhteisymmärrykseen. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Harkin vastos. Älä nyt yritä vaikutella Moran Chartreille sillä lailla. Harkin ja Ori. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on melko ristiriitainen asiakirja. Me kaikki tunnustamme sen, että me tarvitsemme verrattavat yhtenäiset ja tarkat tilastot, mutta kun niillä on poliittisia seuraamuksia, kaikki ei olekaan niin yksinkertaista. Oma näkemykseni on se, että meidän pitää pysyä mahdollisimman lähellä neuvoston tekstiä. Me olemme saaneet kompromissiehdotukset sosialisteilta ja me voimme varmastikin niitä hyvinkin laajalti tukea komentan artikla 1, kappale 2d, alakohta 2, johon Pavanopoulos viittasi, ja siinä puhutaan usual residence-määritelmästä, ja ehdotus on, että nämä asukkaat ovat sellaisia, joissa ihminen viettää normaalin päivän, normaalit päivän kohtaiset lepohetket, vaikkakin olisin välillä poissa täältä, ja 2008 ää, vuoden asiakirjassa puhutaan ää, poi, poistumisesta tältä pysyvästä asuinpaikasta. Siihen saattaa olla vapaa-ajan matkat, ää, hoito, uskonnolliset matkat ja niin edelleen. Ja luin tämän niin minä mietin, miksi me tarvitsemme nämä esimerkit. Mutta tämä sanottua, niin on, se liittyy tähän 8, vuoden asetukseen. Ja jotta tässä oltaisiin yhtenäisiä, niin pitäisi katsoa tätä asiaa uudelleen. Voisimmeko tukea tätä? Minun mielestäni tämä ei ole mitenkään elintärkeä asia, mutta jos puhutaan yhtenäisyydestä, niin kenties meidän pitäisi harkita tätäkin asiaa. Toinen asia, josta Sogor on puhunut, on tämä aikamäärä, jonka mukaan pitäisi olla pysyvässä asuinpaikassa. Ja hän on ehdottanut viisi vuotta. Me emme voi tukea tätä ryhmänä. Me olemme sitä mieltä, että ehdotettu teksti, tämä komission ehdottama teksti ja neuvoston tukema 12 kuukauden aikamäärä on parempi. Viisi vuotta Sokor ehdotti sitä, mutta minun mielestäni, ja olen kyllä hyväksyn kyllä Sorainia tähän liittyen, niin tämä viiden vuoden aikamäärä ei ole missään muussa kansainvälisissä asiakirjoissa tai määritelmissä. Ja tästä syystä johtuen me tulemme pysyttelemään tässä 12 kuukauden aikamäärässä, kuten komissio kertaa ja neuvosto tukee. Jälleen kerran viittaan tähän kompromissiehdotukseen sosialisteilta. Minä olen sitä mieltä, että me voimme varmastikin ehdot, tukea kompromissia neljä, jossa puhutaan äh, sukupuolitietoihin äh, liittyviin asioihin. Kiitos, Javaria. Sitten Unkaru. <clears throat> Először egy reakció az Ensinnäkin haluaisin äh, vastata siihen, mitä sanoitte, hyvä esit, äh, puheenjohtaja. En usko, että kukaan kyseenalaistaa päätöksentekomenetelmää, josta on sovittu Lissabonin sopimuksessa. Ei. Me puhumme eh, tilastollisesta operaattoreista, mekaani eh, tilastollisesta eh, laitteistosta, joka antaa meille mahdollisuuden sanoa, että jonain tiettynä aikana niin ja niin paljon ihmisiä asuu jollain, tietyssä jäsenvaltiossa. Tästä on kyse demografisista tiedoista. Ja mm, täytyy sitten muistaa, että demografiset tiedot vaikuttavat nä- miten äänten painotuksiin. Kukaan ei halua muuttaa Lissabonin sopimusta, ei todellakaan. No, tieteilijänä arvostan kovasti tieteellisiä tilastotietoja. Olen työskennellyt niiden parissa seitsemän vuotta, joten minulla on kyllä kokemusta tilastojen käytöstä. Nyt vielä eräs asia, ja tässä todellakin haluaisin katsoa näitä määritelmiä, eli siis asuin paikka, miten tämä määritellään. 12 kuukautta on mielestäni liian vähän. Tässä ei ole kyse mistään uudesta prosessista itsessään. Tilastoissa on käytetty hyvin paljon tätä, jos puhutaan normaalista asuinpaikasta, niin referenssi aika oli kymmenen vuotta. Se oli loogista, koska tällainen väestölaskenta tehdään yleensä kymmenen vuoden välein ja sitä väestölaskentaa pidetään laskelmiemme pohjana. No, yksittäiset jäsenvaltiot voivat sitten antaa tilastotietoja vuosipohjalta ja ymmärtääkseni, jos ymmärsin komissiota oikein, niin silloin ne haluaisivat modernisoida yhteyksiään kansallisiin tilastotoimistoihin sitten, kun saa kansalliset tilastot niin silloin ne voidaan ottaa huomioon meidän laskuissamme. Tämä on ehkä hyvä asia tai huono asia, mutta se on loogista. Komissio haluaa nopeuttaa tätä, että olisi kahden vuoden lykkäys vain yhden vuoden. Ymmärrän tämän kyllä. Kuitenkin se, mitä minä pidän vaikeampana ymmärtää, on se tämä vakinainen asuinpaikka. Vaadimmeko jonkinlaista sitoumusta tämän henkilön ja mm, tämän vakinaisen asuinmaan kanssa? Puhumme tietystä ihmisluokasta, esimerkiksi yksilöistä, joiden perheet asuvat toisessa jäsenvaltiossa, työskentelevät ehkä siellä. Nämä henkilöt saattavat matkustaa kotimaahansa jatkuvasti ja minä itse matkustan jatkuvasti Brysselin ja Unkarin välillä paljon muitakin tällaisia autoja on tiellä. He ovat vakituisessa asuinpaikassa, mutta he matkustavat hyvin paljon mm, edes takaisin. 12 kuukautta on vähemmän kuin tavallinen työsopimus. Yleensä tavallinen työsopimus on kolme tai neljä vuotta. Jos ö, on kolmen tai neljän vuoden työsopimus, niin se ei sinusta vielä tee belgialaista, jos olet ranskalainen, unkarilainen tai joku muu, niin että sinä muutu belgialaiseksi, teet ainoastaan työtäsi täällä. Sitten teet siis lähetetyt työntekijät, ihmiset, jotka lähetetään eri syistä – ulkomaille. Nämä ovat uita kysymyksiä, jotka pitäisi ottaa huomioon. En usko, että Marian on oikeassa sanoissaan, että meillä oli viittä vuotta missään muussa kansainvälisessä asiakirjassa. Uskon, että vakinaisen asuinpaikan konsepti on toisessa yleissopimuksessa ja siellä puhutaan viidessä vuodessa. Tässä emme puhu vakinaisesta asuinpaikasta. Siinä on todellakin kyse viidestä vuodesta äh, tilastojen sopimusten pohjalta. Tässä puhumme nyt siitä, että ihmiset vähintään yhdeksi vuodeksi muuttavat jonkin toiseen valtioon. Eli tässä on kyse vähintään yhdestä vuodesta. Nyt äh, suljen tämän kysymyksen. Me olemme keskustelleet hieman tilastoista ja tilastojen luonteesta. Ymmärtääkseni neuvostossa tämä meni läpi ihan helposti ja yksittäiset jäsenvaltiot lähettivät tilastoasiantuntijoita eh, kokoukseen ja nämä tilastoasiantuntijat tekivät vielä ehdotuksia. Kaikki sopivat, kaikki ovat iloisia, hallitukset sanovat, että hyvä on, sovitaan tästä, mutta tällä välin meillä on tullut Lissabonin sopimus. Ja teidän täytyy muistaa, että tämä prosessi on ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja Lissabonin sopimuksella tulee olemaan seurauksia liittyen esimerkiksi ähm, tilastollisiin menetelmiin, joita käytämme, äh, laskelmiin, joita käytämme ja parlamentti äh, tekee tästä nyt ongelman. Me haastoimme tämän, sanoimme, että onko tällä ehkä poliittisia vaikutuksia, joita emme ole ajatelleet äh, seurauksia, joita emme osanneet odottaa. Me emme nyt kyseenalaista tilastotieteilijöiden päätöstä, vaan sanoimme ainoastaan, että kun he tekivät laskelmansa, he eivät ehkä ajatelleet, miten aiomme käyttää näitä tietoja seurauksia esimerkiksi päätöksentekoprosessissa. Minä en ole nähnyt koskaan mallia, katsotaan nyt sitten neuvostoa tai komissiota, en ole koskaan nähnyt mallia, joka todella kertoisi meille, millainen vaikutus tällä on päätöksentekoon Ähm, menettelyihin, siis suhteet eri jäsenvaltioiden välillä, miten ne saattavat vääristyä tästä johtuen. Jos saisimme jonkun esimerkin, niin kyllä me sitten voimme pohtia tätä, onko tämä suuri ongelma, jokin vakava kysymys, joka olisi otettava huomioon. Voisi olla sellainen laskelma, menettely, jossa sanotaan, että on 100 000 ihmisiä, jotka saattavat kuulla yhteen ää, äh, valtioon tai toiseen, mutta ehkä sillä ei sitten olisikaan mitään vaikutusta ähm, poliittiseen päätöksentekoprosessiin, mutta toisissa olosuhteissa pienempikin väestöryhmä saattaa vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Me olemme nähneet mitään esimerkkejä vielä. Jos voisimme nähdä asia- esimerkkejä, niin sitten meillä olisi keskustelun aihetta. Herra Sogor on ehdottanut viittä vuotta. Tämä voisi olla hyvä ehdotus, en tiedä. Me olemme menossa kohti kolmikantaneuvotteluja joka tapauksessa, ja ehkä siellä voisimme äh, vaihtaa näitä argumentteja ja saada vakuuttavia argumentteja, käsin kosketeltavia esimerkkejä, jotka osoittaa, että äh, tällä tai tuolla menetelmällä ei ole äh, kielteisiä vaikutusta jäsenvaltioihin A, B ja C. Siis konkreettisia esimerkkejä, jotka toimisivat keskustelun pohjana. Me tavallaan pakotamme neuvoston äh, Ähm, tulemaan ulos piilostaan ja esittämään meille käytännössä, miten tämä toimii. Ja tämä päättäisi keskustelunkin. Tässä minun kommenttini tässä äh, vaiheessa. Tämä oli ensimmäinen kerta, että olemme tässä tilanteessa, mutta nyt Euroopan parlamentin on pohdittava poliittista rooliaan ja meidän on käsitellä näitä kysymyksiä. Se onkin meidän tehtävämme. Pahoittelut. Tässä käytetään nyt aika paljon aikaa. Haluaisin, että kaikki saavat puhua. Ei ole oikein, että täällä on puheja, jotka puhuvat kolme kertaa pidempään kuin esittelijä. Hallitkaa siis sanojanne Ungarina ja sitten kassan seuraava Kiitos. Kuten täällä mainittiin, tavoite tässä koko toimessa on se, että saamme luotettavia tilasto, tilastotietoja. Se oli tavoite tässä koko tehtävässä. Tämä usual resident termi, niin tämä luo pohjan sille, että meillä on epäluotettavia, täysin kaoottisia tilastoja käytössämme. Jos katsoo artiklaa 2, jossa puhutaan tästä äh, asukas äh, usual resident termistä ja 12 kuukauden aikamääräistä, niin tässä puhutaan siitä, että jokin ihminen on jonkin aikaa jossakin, niin tällöin hän on asukas. Tämä on hyvin epäselvä termi. Nostaisin esille tarkistukset 7 ja 8 ja toivon, että näitä tuetaan. Kiitos. Si, äh, Madame ja sitten puhun itse. Sitä puheenjohtaja. Kun ensimmäinen ehdotus tuli ja oli keskusteluissa EPP-ryhmässä, niin olin sitä mieltä, että siinä oli sellaisia kohtia mukana, joita ei kunnollisessa reilussa Euroopassa voi hyväksyä. Eli etnisiin kysymyksiin liittyvä kohta. Onneksi sitä ei voi ottaa käsittelyyn, hyvä niin. Mutta siinä on muitakin konsepteja mukana, jotka liittyvät kansalaisuuteen. Jos tästä pidetään kiinni, niin voitaisiin ajatella irlantilaisia ja italialaisia, joita on niin paljon kautta maailman. No jos katsotaan tilastotietoja, niin poliittisia johtopäätöksiä hän tehdään tilastojen pohjalta. Ja jos katsotaan, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla määrä enemmistä äänestyksiin, niin tämä on aivan järjetöntä ja selitän miksi. Jos katsotaan Alankomaiden väestömäärää, saadaan 12 pistettä. Esimerkiksi katsotaan sitten Romanian kaltaista maata, 21 miljoonaa asukasta, 4,5 miljoonaa siis erona neljännes ja 13 pistettä. Jos haluaa vaikuttaa politiikkaan, näiden lukujen pohjalta, niin tuohan on nyt ihan mahdotonta. Toinen seikka vielä. Jos pidetään tuosta viiden vuoden aikarajasta, mitä tehdään kansalaisille, jotka oleskelevat viisi vuotta toisessa jäsenvaltiossa? Eli otetaan vain se hetki, kun he ovat siellä, ja mitä tapahtuu omalle jäsenvaltiolle valtioille, joka ei joudu maksamaan siitä silloin tiettyjä sosiaaliturvamaksuja esimerkiksi. Eli tuo viisi vuotta ei todellakaan ole myöskään sopiva. Katson hyvin tarkkaan nyt esitettyjä kompromisseja. Olen myöskin tutustunut hyvin tarkkaan neuvoston tekstiin. Sen pohjalta sanoisin, että toivon, että poliittisesti poliittinen argumentti siitä, miten nämä pisteet vaikuttavat. Toivon, että pystyn vakuuttamaan kollegat vielä minun kannastani. Tämä oli minun puheenvuoroni. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teidän kaksi huomiota tähän asiaan liittyen. Ensimmäinen on se, että tämä väestön liittyvä tilasto ja Ori tämän nosti esille. Tässä on suuren muutoksen tapahtunut. 1800-luvulla tehtiin kymmenen vuoden välein väestönlaskenta ja santarmit juoksivat hevosilla laskemaan kylistä asukkaat. Tämän jälkeen asiat ovat kehittyneet. Tilastotiedot ovat mahdollistaneet sen, että me, meillä on ö, täsmällisempiä tietoja, eivät aina riittävän täsmällisiä, sillä köyhyys rajan laskemiseen tarvitaan, tai piti odottaa liian kauan, että saimme oikean luvun laskettua ja demografian väestöön liittyen, niin uskon, että tässä tilastotieteilijät ovat kehittyneet kyllä avaroimasti. Tämän kehityksen hyöty on se, että voidaan hieno säätää mahdollisimman lähelle totuutta massat, ihmismassat, joita ollaan laskemassa, ja antaa sitten julkiselle hallinnolle ne työkalut, jotta he voivat vastata haasteisiin, joita tämän tyyppiset, mitä näillä, miten nämä tilastot vaikuttavat sitten Ervan toimintaan. Ei ole mitenkään yllättävää, että tilastotieteilijät hyväksyvät komission ehdotuksen, sillä asiantuntemuksen perusteella nämä ovat sellaisia ehdotuksia, jotka kyllä ovat täysin päteviä ja ne mahdollistavat sen, että edetään mahdollisimman lähellä käytäntöä. Toinen havaintoni on se, että tapa, jolla y- vedetään yhteys tämän asuinsijainnin, joka on artiklassa kaksi mainittu, kuinka se vedetään yhteenvedetään tähän artiklaan neljä, sillä mielestäni artiklassa neljä on määritelmä, joka on ö, täsmällisempi, sillä se liittyy taas ö, siihen, että käytetään tilastotietoja, jotta määrätään ö, maaltioiden painoarvo, kun on määräenemmistöäänestys kyseessä. SFD-ryhmä nosti esille sen, että olisi hyvä pitää kiinni erityispiirteistä, jotka koskevat äh, tilastoja artiklassa 4, mikäli siitä tulisi yleinen sääntö liittyen painoarvon äh, tai väestön määrittämiseen, ja se johtaisi mielestäni hyödyllisen tuloksen. Harkkinen kanta oli se, että hän olisi avoinna tälle mahdollisuudelle heti, miten kuin pidetään kohta voimassa, joka hyväksyttiin neuvostossa, joka viittasi olemassa olevaan tekstiin, jossa puhutaan niistä ehdoista, joilla määritellään pysyvä asukas siten, että otetaan mukaan sellaisia kategorioita, jotka ovat melko erikoisia, tämä lääketieteellinen hoito ja uskonnollinen matka, niin nämä, ne vaikuttavat, pyhiväellysmatka, nämä vaikuttavat kyllä melko erikoisilta. Ja olisi hyvä komission kanta tähän asiaan. Tomas Vaan on viimeinen puhuja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yleensähän me olemme pyrkineet sopimaan asioita yhdessä. Ja nyt tässä keskustelussa käy ilmi, että olemme todella kaukana toisistamme. Kun nyt katson, miten eriäviä kantoja, niin emme saa ehkä kompromissiaikaiseksi ja se on ikävä. Olen Rian kanssa samaa mieltä siitä, että se on edistysaskelia, että etnisyyskysymystä ei hyväksytty tähän mukaan, mutta se, miten tulkitaan tilastotiedot ja miten se vaikuttaa käytäntöön, eli koska joku on kansalainen, koska tunnustetaan ja miten näitä tilastoja voidaan tulkita eri tavoin. Haluammeko todella nyt äänestää huomenna? Haluammeko äänestää tällä tavalla huomenna, kun kyse on niin ristiriitaisista kannoista? Eikö olisi mahdollista – lykätä tätä asiaa niin, että saamme yhtenäisen pohjan. Meillä on useita mietintöjä, joissa on hyvin vaihtelevia kantoja. Lopulta sanomme, että meillä on yhtenäinen linja, vähän sävyeroja. Mutta eikö olisi nyt välttämätöntä käsitellä tätä asiaa edelleen? Viittasin siihen, että muut valiokunnat, jotka käsittelevät tätä aihetta, ovat myöskin varoitelleet tästä aiheesta. Halusin ottaa tämän esiin ja kysyä, Eikö olisi mahdollista mieluummin lykätä tätä, että saadaan yhtenäinen linja? Ei niin, että saadaan taisteluäänestys, jossa on hyvin eriäviä kantoja eri ryhmistä. Tämä on konkreettinen kysymykseni. Kiitos. Olette, olette puhuneet jo kaikkein eniten tässä kokouksessa. Lyhyesti. Tässä on kirjekervan komissiolta ja he pyrkivät rahoittamaan meitä tilastojen suhteen. The usual residence concept by they can, if this is not possible, provide data on registered legal population. No, ez az, ami aztán még inkább összezavar, mert... Minun on sanottava, että tämä tekee tästä kyllä sekavamman. En ole ollenkaan tyytyväinen, sillä tässä lasketaan toi, erällä tavalla toisella ja erällä tavalla toisella, ja se ei ole mitenkään hyväksyttävä. Viimeinen kommentti, niin Thomas on tehnyt ehdotuksen, en halua tässä nyt pidentää tätä, anteeksi, että keskeytän, komissio tulee puhumaan hetken päästä, ja mielestäni on hyvä, että se pystyy vastaamaan huolistani, ja näin hän tulee tekemään. Papadolupo haluaa vielä puhua, nyt kun sinä otit puheenvuoron, Teillä ei ole enää puheenvuoroa. Papandopulo, yksi sekunti. Ei. Puheenjohtaja ihan lyhyesti. Lyhyessä alustuksen sanoin, että meillä oli intensiivisiä keskusteluja neuvoston kanssa ja me yritimme erämaan saada aikaan kompromissia, koska jos meidän täytyy huomenna äänestää, niin meidän täytyy katsoa, mitkä poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä ja mitkä sanovat ei. Ja Please allow me. Puheenjohtaja, pyytäisin nyt. Olen vastaamassa edustaja Orille. Tämä komission vastaus on meidän kompromissimme y- kolme, koska me olemme ottaneet sen huomioon, jota minä ehdotan poliittisille ryhmille lukea tarkkaan tämän tarkistuksemme kolme kompromissin. And I give the floor now to the commission. puheenvuoron komissiolle. Merci, madame la présidente. Euh, tout Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin esittää, esitellä teille pahoittelut siitä, että asiasta vastaava joutui Luxemburgin jäämään äh, perheongelman takia ja itse olen myöhässä, koska olin Namurissa. Joten äh, ja hän varmaan jäi siis äh, junan Jumin Namurin ja minä olin nyt heidän tilalla täällä. Minä alle viivan sen, että me haluamme oikeudellisen perustan väestön tilastoille. Ja tilanne on nyt yleisesti jotain hyväksytty. Ja se, että tämä vapaaehtoisuuteen perustuva tilaston luominen ei ole enää hyväksyttävää marraskuusta 2014 lähtien, kun komissio suunnitteli, mitä pitää tehdä, että tämä asia saadaan, asia saadaan selvyys, niin me emme lähteneet lukemaan näitä sopimuksen sellaisenaan. Me halusimme vain luetella, mitkä ovat parhaat, jotta saamme yhtenäiset määrittelemisperusteet, siten että saamme yhtenäiset luvut kaikkiin jäsenvaltioihin. Tässä halusimme olla linjassa muiden asetusten äh, kanssa. Koskien tätä asiaa lisäksi halusimme pitäytyä kansainvälisessä hyväksytyssä äh, laskentakaavassa siten, että saadaan asialle lopputulema ja sitten pyrimme hakemaan kriteerejä, jotka ovat vakaat ja vastaavat pitkän aikavälin tilannetta. Me tiedämme, että väestön määritelmä aiheuttaa aina vaikeita kysymyksiä. Ja tästä johtuen kysymys, tämä äh, asiakirja, joka teillä on edessänne, niin on pitkän työn tulos ja lopputulema oli se, että Tämä pysyvä asukas, joka tässä asiakirjassa on, on paras, jotta saada määriteltyä pysyvä asujaimiset, pysyvät asukat. Tämä kokonais asukasmäärä antaa mahdollisuuden laskea väestön muita poliittisia tarpeita varten sen, mitä tehdään luvuille, jotka ovat perusteena kun lasketaan äh, määräenemmistö äänestystä, niin tässä käytetään määritelmiä, jotka ovat täysin, äh, tilastoja, jotka ovat täysin verrattavissa jäsenmaiden välillä. Sen takia on artikla 4, jossa pyydetään, että määritellään usual residents äh, pysyvät asukkaat artiklan määrittelemällä tavalla. Sitten artikla 3, tämä Orin kommentti, tässä olisi joustavuutta, suurempi joustavuus ja se annetaan sitten tässä elinjään ja odotteen laskemisessa, mutta sitten joustavuus, eli joka syyskuu määritellään kokonaisasukasmäärä. Tämä toivottavasti sitten helpottaa ymmärrystä tästä komission tavasta esitellä asiaa. Tämä asiakirja on hyvin pitkän teknisen työn tulos ja tavoitteena oli antaa mahdollisimman suuri luottavuus ja vertailukelpoisuus väestötilastoille ja me olemme sitä mieltä, että olisi kenties hyvä pitää trilogi tästä aiheesta, mikäli saisimme parannettua, kenties näiden aikana saisimme parannettua tätä tekstiä ja enemmän tarkkuutta siihen. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tulee olemaan vaikea äänestys. Kysymys on, että haluavatko ryhmät enemmän aikaa kompromissien luomiselle vai haluavatko he katsoa lähempää sosialistien ehdotuksia? No, rehellisesti sanottuna näin olisi hyvä tehdä, mikäli te olette avoinna, mutta minä olen hyvin huolissani tulevaisuuden suhteen, komission esitelmä osoittaa sen, että näitä tilastoja pitäisi käyttää ensimmäinen tammikuuta 2014 lähtien, ja silloin on monivuotinen rahoituskehys, joka pitää panna täytäntöön, ja neuvottelut neuvoston kanssa vievät tietyn ajan, ja jäsenvaltioiden pitää myös pystyä panna, panemaan täytäntöön tämä teksti, joten olisi hyvä, jos ryhmät voisivat hyvin nopeasti sopia näistä aiheista, jotta me voimme mennä täysistuntoon puhumaan neuvottelumandaatista, joka saattaa sitten olla tie pois tästä Ori alle minuutin aikaa puhua. Kiitoksia. Voin sin olla hyväksyä tämän, tämän ajatuksen lykkäyksestä yhdellä ehdolla nimittäin, että meillä olisi mallinlaskenta. Me tarvitsemme mallin, joka antaa meille ajatuksen siitä, miltä nämä tilastot saattavat näyttää tämän määritelmän pohjalta, miten se vaikuttaa määräenemmistö äänestykseen neuvostossa. Komissio voisi antaa meille mallia, se voisi rauhoittaa meitä, poistaa pelkomme, se voisi osoittaa, että tämä on hyvä laskentamenetelmä, tai sitten se voi vahvistaa pelkojamme. Onko komissiolla vaikutusta? arviointi näistä skenaarioista ei. Me emme siis voi odottaa, että tätä lykätään kuudella kuukaudella tai vuodella. Sirkas. Signora Presidente, Puheenjohtaja, ymmärrän vallan mainiosti edustaja Thomas Mannin kysymyksen, mutta kokemukseni mukaan tämä on sellaista keskustelua, jota poliitikot käyvät, vaikka tämän pitäisi olla tilastotieteellistä. Tämä voisi johtaa seminaareihin, lisätutkimuksiin ja niin edelleen, koska sillä välin, kun poliitikot valmistelevat tätä, niin tilastotieteilijät ovat jo ihan eri kysymyksiä käsittelemässä. Minä olen aina vastustanut sitä, että virkamiehet puuttuvat poliitikkojen työhön ja päinvastoin. Aivan erityisesti kun kyse on tilastotieteistä tässä yhteydessä. Tilastotieteissä on omat sääntönsä. Siellä on valtavasti tekemistä, paljon työtä. En lähde keskustelemaan nyt kollegoiden kanssa, kun minä en ole tähän nyt valmis. En voi edes sanoa, luotanko näihin tilastotietoihin. Kyse ei ole nyt tämän valikunnan varsinaisesta työstä. Meillä on tässä käsillä erittäin monimutkainen kysymys olimme keskustelleet jo kaikenlaisten kysymysten poliittisista vaikutuksista. Meidän pitää äänestää, koska näin poliittisesti sovimme asiat, muuten lykkäämme tätä liian pitkään. Uh. Pidämme tämän kohdan esityslistalla ja katsomme, missä olosuhteissa man, neuvottelumandaatti voidaan antaa. Äänestyksen jälkeen pyydän, että ryhmät valmistelevat kantaansa, sillä tämä on huomenna esityslistalla. Nyt olemme käsitelleet kohdan 12. Esittelijä, haluatko vielä puhua? Harkin kollega. Ihan lyhyesti haluaisin vastata edustaja Harkinille ja edustaja Papadopulle. Minä mainitsin aikaisemmin, että tässä oli kyse pelkästään Itä-Euroopasta. Mielestäni ei ole oikeudenmukaista sanoa, että tämä koskee pelkästään Keski- ja Itä-Euroopan maita. Ja sitten mitä tulee kompromissitarkistuksiin tästä asiasta, haluaisin vain sanoa, että me voimme hyväksyä määritelmät tai ehdotukset, jotka on tehty määritelmiksi. Sosialistiryhmä on tehnyt tällaisia tarkistuksia. Sitten käännyn kollega Harkinin puoleen. Haluan sanoa vain seuraavaa. Koordinaattorimme Öri on jo vastannut kysymykseenne. Ymmärrän käsittääkseni viisi vuotta on osa direktiiviä, joka meillä oli, joten viittaa siihen, mitä edustaja Öri sanoi, koska viiden vuoden konseptia on kyllä käytetty aikaisemmin. Joten siinä esittelijän lopulliset huomiot äänestämme huomenna ennen kuin käsittelemme kohtaa 13. Haluaisin palata kohtaan kaksi. Toivottaa tervetulleeksi joukkomme Jonathan Buzutilin ja Nikola Troshin, jotka ovat molemmat kansallisia asiantuntijoita. He ovat liittyneet sihteeristöön toinen helmikuuta. Toivottavasti he eivät olisi niin ujoja ja voisivat nousta seisomaan, jotta heitä voitaisiin tervehtiä. Tervetuloa! Ja, äh, <clears throat> Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin lyhyesti kertoa maahuolinnasta. Meillä oli varjoesittelijöiden kokous viime maanantaina ja minun on vain sanottava, että emme päässeet yhteisymmärrykseen äh, lisäkompromisseista. Äh, tässä oli kyse siitä, että nämä neljä alaa, jotka meillä on, nämä neljä luokkaa, jossa mm, markkinoille pääsyä rajoitetaan, se pitäisi laajentaa yhteentoista. Me olemme tehneet hyvin paljon kompromisseja sekä Brysselissä että valtuuskuntamatkalla Frankfurtissa ja Berliinissä jopa ystävän päivänä siellä olimme, joten voitte kyllä ajatella, että silloin yritimme yhteistyössä saada aikaan yhteisymmärrystä sellaisena päivänä, mutta emme ole onnistuneet vielä saamaan aikaan kompromissia ja siksi meillä oli vielä varjoesittelijöiden kokous, toinen kokous tänään ennen tätä kokousta ja nyt päätöksemme on se, että me haluamme, että se, mistä yhdessä päätimme viime kompromississa, että se pidetään yllä TRAN-valiokuntaa varten liikennevaliokunta odottaa meidän äänestyksemme tulosta. Me siis kannatamme sitä, että huomenna vahvistamme tämän vielä. Me mene siis yksityiskohtiin, vaan sanomme, että haluamme ylläpitää tämän mietinnön, jota tämä on viesti liikennevaliokunnalla, koska kuitenkin täysistunnossa tästä äänestämme. Viittaan siihen, että saattaa olla, että meidän yhteinen päätöksemme estyy sitä kautta, että jotkut sanovat, että tässä on liian paljon sosiaalista suojaa työntekijöille ja siksi emme halua tätä hyväksyä. Tämä vaara on hyvin suuri ja siksi me haluamme varmistaa, että huomenna äänestyksessä meidän kompromissi me, mm, pysyy yllä, jotta se ei katoa esityslistalta. Sitten haluaisin yrittää saada, halusin yrittää saada aikaan kuukauden lisäaikaa, mutta tämänpäiväisen keskustelun pohjalta kävi ilmi, että me kuukaudessakaan lähentyisi toisiamme. Myös liikennevaliokunnassa kannat ovat hyvin eh, erilaiset ja tämä vuoden, eh, anteeksi tulkikorjaa, kuukauden lisäaika ei eh, tässä auttaisi, joten aiomme huomenna tarkistaa, että vahvistaa tämän meidän ensimmäisen kompromissimme. Se on neuvottelupohja ja se on tärkeä merkki liikennevaliokunnalle. Haluaisin sydämesti kiittää kaikkia niitä, jotka kovasti ovat tehneet työtä sen parissa, että saamme aikaan yhteisen kompromissin tai olisimme sitä ehkä yrittäneet vielä muuttaa, mutta emme onnistuneet parantamaan sitä, mistä jo yhdessä sovimme. Kuitenkin kovasti teimme työtä ja hyvää tahtoa kyllä oli, mutta kannat vain ovat erilaiset. Kiitoksia. Kiitos Thomas Päi tästä tilannekatsauksesta ja seuraavaksi varjoisettelet Steinbrück. Niin, aluksi haluaisin vielä todeta nyt sen, että markkinoiden avaamisen vaikutukset työntekijöihin – tässä yhteydessä ei ole saksalainen tai saksankielinen ongelma. Aiheesta on nyt keskusteltu monet kerrat lähes vuoden ajan. Voidaan todeta myös, että kilpailuedut suhteessa muihin alueisiin maailmassa meidän lentoyhtiöiden osaltamme siis Euroopassa eivät parane – sitä kautta, että lentokentillä dumpataan sosiaalioikeuksia, palkkoja. Meidän pitää tehdä, mitä osaamme, sitä kautta, että huolehditaan laadusta ja turvallisuudesta lentokentillä. Tämän pitäisi olla selvää kaikille. Tämä asiakirjahan on TRAN-valiokunnasta saanut paljon tukea. Jos ajatellaan neuvotteluita ja kollegoita TRAN-valiokunnasta, valiokunnassa voidaan pitää huolestuttana sitä, että ajatellaan, että työntekijöiden etujen mukaisesti voitaisiin saada aikaan sellainen ratkaisu, joka estäisi ihan pahimman. Nyt se, mitä olen kuullut, on, että Euroopan konservatiivit haluavat estää kaiken puuttumisen vapauttamisen. Toivon, että tämä linja ei nyt lyö itseään läpi. Mielestäni konservatiivit ja liberaalit eivät nyt ihan kunnolla näe sitä, miten voidaan heikentää työntekijöiden oikeuksia. Tämä on selvää myös täällä valiokunnassa, että ajatellaan, että yritysten edut ovat tärkeämpiä kuin työntekijöiden – oikeudet. Jos huomenna jälleen puolemme tätä kompromissia, joka on tehty ja edellisen äänestyksen alla, oikeastaan sanon, että sydämeni vastustaisi, mutta ainoastaan koska pelkäsin tai halusin estää vielä pahemman työntekijöiden osalta äänestin puolesta. Voitaisiin ajatella, että saataisiin myönteinen ratkaisu, jos ajateltaisiin, että yritysostojen yhteydessä voitaisiin hyväksyä palkata kaikki työntekijät. Mutta enemmistö on hylännyt tämänkin ehdotuksen ikään kuin yritysten etuja ajatellen. Minulla on oikeudellisia ongelmia tässä. Ei voida ajatella, että samassa yrityksessä on ensimmäisiä ja toisen luokan työntekijöitä. Me sosiaalidemokraatteina puolellamme tässä pienempää pahaa, vaikka kompromississa emme täysin sydämin voi mukana olla. Mr. Bach, please. Kiitos, Bach. Ganz kurz. Niin ihan lyhyesti, koska olen liikennevaliokunnan jäsen. Uskon, että ää, äh, olen tehnyt työtä ikään kuin kummallakin pilarilla ja tiedämme myös, mitä liikennevaliokunnassa on tapahtunut viime aikoina. Voin sanoa, että meidän täytyy täällä työllisyysvaliokunnassa todellakin saada aikaan vastapaino ähm, rajoittamattomalle kilpailulle ja olemme tehneet tärkeän ensiaskeleen, joka minun mielestäni, ja olen tässä Jutta Steinrykin kanssa samaa mieltä, joka minun mielestäni olisi voinut mennä vielä pidemmälle ehkä tuomioistuinten täytyy siitä sitten päättää tulevaisuudessa, miten nämä eri luokat oikein määrittyvät. Meidän tulisi huomenna äänestää myönteisesti, äh, siis tämän puolesta, ja liikennevaliokunta odottaa päätöstä meiltä, ja tämä olisi sitten selkeä merkki oikeaan suuntaan ja niin haluaisin onnitella Thomas Mannia siitä kovasta työstä, jota hän on tehnyt ja kompromissihalukkuudesta, jota hänellä on ollut. Kiitoksia. Vielen Dank. Ich habe mich nur selbst auf die... Paljon kiitoksia. Laitoin itsenikin puhelistalle liberaaliryhmänä. Meidän ajatuksemme oli se, että hylättäisiin lausuntovalikunnastamme ja teemme niin jälleen, koska – Mielestämme epätasapaino on liian suurta. Totta kai on kyse työntekijöiden eduista, oikeuksista, mutta myös tuon an, työnantajien. Näitä ei saa pelata vastakkain aina. Jos yritykset voisivat, eivät voi toimia, niin silloin työntekijät menettävät työpaikkansa. Eli tässä mielestäni puututtiin aivan liian tiukasti. Tähän olisi rajoitettu kovasti yritysostojen yhteydessä esimerkiksi, joten tässä mielessä me voineet sitä puoltaa lisäksi juuri tämä laatuoffensiivi, jota maahuolinnan osalta toivottiin. Se olisi ollut mahdollista ainoastaan hyvälaatuisen jatko- ja täydennyskoulutuksen kautta. Tätäkään asiaa valitettavasti ei tähän lausuntoon saatu mukaan, joten kun tämäkin kohta jäi pois, niin liberaaleina emme voi sitä tukea. Seuraavaksi kollega Händel. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin vain lyhyesti kommentoida, en minäkään nyt ähm, innoissani ole tästä kompromissista, joka saimme äh, aikaiseksi. Kuten kollega Hirsch, äh, voisin pitää sitä paljon parempana ja selkeämpänä. Se ei ole varmaan mitenkään yllättävää, mutta olen samaa mieltä siitä, että me pysty täällä käymään tätä keskustelua uudellaan, vaan me pitäisi vahvistaa kantamme liikennevaliokunnan suuntaan. Varjoesittelijöiden tapaamisessa liikennevaliokunnan ja äh, työllisyysvaliokunnan välillä kävi ilmi, että liikennevaliokunnassa olisi parantamisen varaa äh, alihankintakysymyksessä. Äh, siellä on erittäin hyviä ehdotuksia, koska alihankinta että järjestelmä on ähm, ovi, avoin ovi ähm, palkkadumpaukselle ja muulle. Tämä ovi on suljettava ja liikennevaliokunnassa on mielestäni vielä valtaisia ongelmia tämän asian suhteen. Siksi pyyntöni kollega Pahille liikennevaliokunnassa, että varmistaa, että tuo ovi saadaan suljettua. Me kyllä kieltäydymme siitä, että, että tällaisia sosiaalisia kriteerejä poistetaan. Sitä ilmeisesti kovasti liikennevaliokunnassa tuetaan. Ja jos näin käy, niin sitten me emme voi tätä hyväksyä. Ilman sosiaalisia kriteerejä, työllisyyskriteerejä ja äm, tällaisia työmarkkinasopimuksia, niin tämä ei ole hyväksyttävissä. Ja näin meidän täytyy sitten myös täysistunnossa äänestää. Kiitos, esittelijä Mann, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia vielä lisäselvennyksestä. Selvä on se, että kompromississa joudutaan aina jostain luopumaan. Jotkut kärsivät, jotkut ovat iloisia. No, ei tässä mitään voittokulkua ollut kellekään. Meillä olisi nyt yhteinen perusta, jolta ehkä voidaan yhdessä toimia suuri enemmistö. Kuitenkin kukaan ei halua, että työntekijät heitetään markkinoilta törkeän kilpailun takia. Kukaan ei halua, ettei kunnon työstä saada kunnon palkkaa. Kukaan ei halua sosiaalista dumppausta. Tämä oli varmastikin keskiössä yhteisen viestimme osalta ja siitä voidaan varmasti pitää kiinni. Tämä on kyllä merkittävä tekijä. EPPn kannan Rosbakia esitti. Minä rajoitan puheenvuoroni esittelijän puheenvuoron. Ensi viikolla on mahdollisuus vielä varjoesittelijöiden valiokunnastamme kohdata liikennevaliokunnan varjoesittelijöitä. Ja silloin mahdollisesti tuo alihankkijakysymys esimerkiksi voi tulla esiin tai tärkeä päätös, jota vielä pitää käsitellä enemmän toimivaltaa. Jäsenvaltioille subsidiariteettilauseke niin kutsutusti, sitä pitää vielä katsoa. Meidän pitää pyrkiä myöskin siihen, että se, että sanotaan, että pitää olla komissiolta notification eikä information. Tässä on tapahtunut jotain. Ei voida ajatella, että syntyy jäsenvaltion toimivaltaa, jolle pitää jotenkin kuitenkin saada komission hyväksyntä. Tästä puhutaan varmasti ensi viikolla vielä. Meillä on ollut näkemyseroja paljon, mutta kuitenkin sanoisin, että me juuri olemme pyrkineet siihen, että työntekijät ymmärtävät, että heitä ei jätetä yksin. Me emme halua mitään brutaalia painostusta työntekijöiden suuntaan. Tämä oli keskeisin viestimme liikennevaliokuntaan. Toivon komasti, että siellä viestimme ymmärretään oikein. Jos huomenna voitaisiin saada enemmistöpäätös, kuten juuri kuulimme, kaikki eivät äänestä puolesta, mutta jos saamme enemmistön, niin tämä on kyllä tärkeä viesti niin, että liikennevaliokunta voi ottaa sen käsittelyssään huomioon. Ja todella meillä on myöhemmin vielä yhteinen varjoesittelijöiden kokous liikennevaliokunnan edustajien kanssa. Hyvä, että meillä on tässä omaa toimivaltaa, eikä niin usein ole sanottu, että yksi on vastuuvaliokunta ja meillä on vain lausunto. Tämä oli kyllä yhteinen menestys, joten kiitos vielä hyvin intensiivisestä neuvotteluista. Ja ehkä lopuksi voidaan kuitenkin sanoa, että saimme jotakin aikaiseksi, koska se on tärkeää työntekijöille – ja heillä on oikeus tulla reilusti kohdelluksi. Me olemme varmasti auttaneet tässä työssä. Kiitos. So, then thank you. Um, we will... Kiitoksia. Äänestämme huomenna maahuolinnasta. Siirrymme kohtaan 14. Toimintasuunnitelmaa. Riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. Omeroitten on tässä esittelijä. Me, tässä on 303 tarkistusta. Omen Ruotten, olkaa hyvä. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Tarkistuksia on tehty paljon. Onneksi myös monia tarkistuksia siellä, joiden pohjalta voidaan tehdä hyvää työtä, joita voidaan käyttää täydentämään mietintöä, jonka olen kirjoittanut. Puheenjohtaja, Voin kertoa, mistä olen samaa mieltä, missä on vielä ongelmia. Paljon tukea on annettu sille tosiasialle, että ensimmäisen pilarin eläkkeet ovat tärkeitä ja että ensimmäinen pilari, kuten minunkin mielestäni, sen pitäisi taata minimieläke. 87, 800, 500, 131 ja 32. Nämä tarkistukset siis. Sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että annetaan verokannustimia ensimmäisen pilarin asioihin. Hyvä, niin tuen niitä. Sitten on tehty tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, kuinka pitkään on oltu työssä eikä eläkeikään. Mielestäni puheenjohtaja meidän pitäisi yhdistää nämä kaksi. Lisäksi on tuettu toista pilaria 120, 121 ja 22. Puheenjohtaja, ongelmiakin on. Jos katsotaan tarkistuksia, joiden mukaan sanotaan, että pitäisi toimia ainoastaan ensimmäisessä pelätettä 44, 71, 68, 69, en ole samaa mieltä. Puheenjohtaja, minä olen sitä mieltä, että ei ainoastaan ensimmäinen pilari osoita solidarisuutta sukupolvien välillä. Minä olen yllättynyt vihreän ryhmän tarkistuksista, joka liittyy monen pilarin järjestelmän poistoon. 103, 107, ja 118 puheenjohtaja. Ongelmia on niiden tarkistusten suhteen, joissa ei toivota yhteyden luomista, jotka liittyvät siihen, että elinjään odote nousee ja se liittyisi eläkeikään. Tämä yhteys on nähtävä. Lisäksi on tarkistuksia, joissa sanotaan, että eläkejärjestelmät ovat kovan paineen alla. Ja sitten viitataan näihin jakojärjestelmiin. Minä en ole samaa mieltä tästä yhteydestä. 150 tarkistus ei ole mielestäni myöskään oikein joka liittyy eläkerahastojen pääomavaatimuksiin. Minä olen sitä mieltä, että osallistuminen, työn tekeminen ja työuran lisäämme, pidentäminen on yksi tärkeä asia, joka voi huolehtia siitä, että luodaan riittävä pohja, jotta voidaan toteuttaa ensimmäisen pilarin eläkejärjestelmä. Ja näin myös takaa tietyn tulon. Tietty tulo, ensimmäisen pilarin osalta, mutta silloin pitää saada enemmän ihmisiä tekemään työtä. Ei ainoastaan, ja minä en halua, että katsotaan ainoastaan eläkeikää, sitä en hyväksy, mutta on ajateltava kaikkia toimia, joilla tuetaan se, että yli viisikymppiset, jotka haluaisivat tehdä työtä, voivat myös tehdä työtä. Jos katsotaan Belgiaa, 5 prosenttia Belgian väestöstä, yli 60 prosenttisesti 60-vuotiaista on edelleen töissä. Ei se ole mahdollista, jos elinjään odote on 80 vuotta. Eli pitäisi katsoa kyllä sitä ikää, mutta pitäisi huolehtia myöskin siitä, että saadaan paljon enemmän ihmisiä työelämään mukaan. Ja toivon tässä hengessä, että saan ymmärrystä sosialistiryhmältä. Puheenjohtaja Hienoa, että naisista on tehty joitain tarkistuksia. 229, 30, 38 pidemmän työntekijästä, 80, 81, 82. Vähän sopeutettuna voin ne kaikki hyväksyä. Hyviä lisäyksiä myös niiden ihmisten osalta, kun halutaan taata hyvät urat, työurat on ajateltava myös niitä ihmisiä, jotka ovat haavoittuvaisia työmarkkinoilla. Tähän on tehty huomioita ja voin ne hyväksyä hyvin pitkälti. Puheenjohtaja, vaikka sanotaankin, että pitää pysyä työelämässä pidempään, niin ei tämä ole päätös, joka on tehtävä Euroopan tasolla. Tämä on päätös, joka voidaan tehdä jäsenvaltion tasolla, myöskin yhteistyössä työmarkkinajärjestöiden kanssa. Myöskin tässä yhteydessä teen vielä lisää selvennyksiä. Puheenjohtaja, suuria ongelmia minulle aiheuttavat se, että poistetaan kohta kahdeksan vihreän ryhmän tarkistus siinä yhteydessä. Siinä keskitytään kokonaan ensimmäiseen pilariin. Nyt nähdään, että kun tulee ongelmia valtion budjeteissa, niin ensimmäisenä puututaan eläkkeisiin. Muistutan Kreikan Portugalin Espanjan kollegoita ajattelemaan, miten tämä nyt käy, jos ei ole säästänyt eläkettä varten, jos on riippuvainen valtion järjestelmästä, niin eläkeoikeuksiin puututaan ensimmäisenä. Me olemme todenneet, että me haluamme saada aikaan ensimmäisen piralin kautta kunnollisen toimeentulon. Siksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia aivan välttämättä. Puheenjohtaja, on nähtävä, että väestökehityksellä on tässä roolinsa. Se on ymmärrettävä, muuta en ymmärrä. Jos me otamme tämän huomioon, voidaan huolehtia sitä, että taataan edelleen eläkkeet. Mutta ei voida ajatella, että noin vain sanotaan, että maksuja lisätään tai katsotaan muita rahoitusvälineitä budjeteissa, että huolehditaan tästä. Koska on ajateltava, että se taas haittaa esimerkiksi koulutusta tai sosiaalimenoja, joista rahoitetaan vielä muita tukia. Eli puheenjohtaja, toivoisin, että yhdessä voimme toimia järkevästi, huolehtia siitä, että solidaarisuuden nimissä sukupolvien kesken ei nyt aseteta liikaa taakkaa nuorille, koska nuoret joutuvat pian tilanteeseen, jossa on suurempi ryhmä ikääntyneitä, jotka onneksi elävät tervettä elämää edellään. Ja heidän ensimmäisen pilarin eläkkeensä on maksettava. Felix sanoi, että pitää löytää muita rahoituskeinoja. Puheenjohtaja, budjetti on tietyn verran, jos sanotaan, että pitää vaatia solidarisuutta myös niistä, jotka ansaitsevat paljon. Me olemme tasavertaisia, eikä tätä painetta voi ainoastaan tuollaisten toimien kautta vähentää. Puheenjohtaja, minä en halua, että on välttämättä saada täydentäviä lisäeläkkeitä, mutta kyllä se tarpeen on. Minun mielestäni jäsenvaltioiden on tutustuttava niihin tarkkaan ja uskoisin, että on tärkeää ottaa huomioon kaikki sukupolvet neuvottelupöydässä. Puheenjohtaja toisen pilarin eläkkeelle on myös tukea. Olen kiitollinen siitä. Tukea on myös sillä ajatuksella, että pitää antaa enemmän tietoa eläkekysymyksistä. Nämäkin tarkistukset saavat minulta tukea. Ja kun nyt toisesta pilarista puhun, puhutaan tästä pakollisuudesta – en tarkoita, että on pakollista äh, luoda toinen pilari, mutta sanon, että solidarisuuden nimissä, jos on toinen pilari, on välttämätöntä, että on velvoite osallistua, koska muuten ei saada solidarisuutta, jos ei sitä saada toiseen pilarin. Pakollinen osallistuminen. Mutta en minä sano, että pakollista on se, että luodaan toisen pilarin järjestelmä. Haloo! Hallo. Uh, voorzitter, dus geen verplichting voor die tweede. Puheenjohtaja, toinen pilari ei ole velvoittava, mutta siihen on osallistuttava, jos sellainen on olemassa. No, nyt tässä minun ajatukseni hiukan katkesi, mutta kollegat sanovat, että meillä on niin paljon pk-yrityksiä ja pk-yrityksiä ei voida velvoittaa luomaan eläkejärjestelmää. Puheenjohtaja, toivoisin, että Euroopan unioni voisi keksiä hyviä mahdollisuuksia. Esimerkkejä on siitä, miten pk-yritysten osalta voidaan toimia tässä kohdin. Oikeastaan haluaisin tukea. Eli en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että toiseen pilariin liittyvät 240, 241, 42, jotka haluavat poistaa toisen pilarin en tue niitä siis, enkä ole ollenkaan samaa mieltä silloin, kun puhutaan työmarkkinaosapuolten lieneikoista mahdollisuuksista. On puhuttu siitä, että solidarisuuden nimissä toisessa pilarissa pitäisi ottaa solidarisuutta työmarkkinaosapuolten puolelta, mutta myöskin sukupolvien välillä. Puheenjohtaja, 253-254 Beckeriltä aiheuttavat myös ongelmia. Siinä on uusia sääntöjä, jotka liittyvät eläkerahastoihin. Puheenjohtaja, sitten merkittävä Frederik tarkistus, joka no mielestäni pitäisi olla mahdollisuus huolehtia siitä, että ne, joilla on hoivatehtäviä hoidettavana, saavat myös eläkkeen, mutta tuota sanamuotoa pitäisi ehkä vähän muuttaa. Ja sitten liikkuvien työntekijöiden eläkkeet, kaksi tarkistusta. Tiedämme, että neuvosto tällä hetkellä on työstämässä yhteistä kantaa sen mietinnön pohjalta, jossa minä olen nyt esittelijänä. Tämä työ on vielä kesken. Mutta parlamenttina ajattelimme, että se, että annetaan pääomaa mukaan, ei ole enää oikeastaan välttämätöntä, jos ajatellaan, että kerääntyneet eläkeoikeudet, jotka on kerätty toistesta jäsenvaltiosta, ovat siellä edelleen ja kehittyvät jatkuvasti. Eli silloin tämä eläkkeiden siirrettävyys ongelma, sehän voi johtaa ongelmiin, niin silloin edes tätä siirrettävyyttä ei enää tarvita. Sanoin tämän kollegoille myös vihreästä ryhmästä. Jos katsotaan maata, jossa siirrettävyys on ihan standardia, nähdään, että kun eläkejärjestelmät muuttuvat, kyse ei ole enää siitä, että taataan tietty pääoma, annetaan se ikään kuin mukaan, vaan kyse on siitä, että on olemassa tietyt eläkeoikeudet. Ja sitten Thomas. Minulla on Thomasin kanssa vielä ongelma. Mielestäni on välttämätöntä, ja tästä neuvotellaan nyt edelleen, on välttämätöntä, että tietyt minimivaatimukset, jotka liittyvät siihen, miten rakennetaan ja miten kerätään eläkeoikeuksia. Mielestäni meidän pitää kyllä käsitellä tätä kysymystä. Silloin ei tarvitse enää tuota siirrettävyyttä, mutta jos sanotaan, että vaikka 21 tai 23 voidaan lähteä rakentamaan eläkettä, ei sitä ole pakko tehdä niin kuin toisessa jäsenvaltiossa, jonka toiv- tunnen ihan hyvin. Sanotaan, että tietyn iän jälkeen, kun lähtee johonkin tekemään työtä, on oikeus lähteä keräämään myös eläkeoikeuksia, jos kolmeksi kuukaudeksi lähtee johonkin toiseen yritykseen, niin tästä syntyy kyllä valtava hallinnollinen kaos, jota en haluaisi pakottaa kenenkään harteille. Joten pitäisi olla mahdollisuus tehdä poikkeuksia tietyn aikakauden osalta. Jossain jäsenvaltioissa viisi vuotta. No en tiedä toimisiko se, mutta se voisi olla mahdollisuus, jonka kautta huolehditaan siitä, että työntekijöiden liikkuvuus voi toteutua. Puheenjohtaja. Minä haluaisin toimia seuraavalla tapaa. Pyrin luomaan tekstiä, jossa luonnostelen uudestaan näitä tarkistuksia. Siitä voimme sitten keskustella – ja katsoa vähän sitä, minkälaisia kannat ovat. Tässä on monia kysymyksiä, jotka ovat niin kiistanalaisia tai niin kovassa ristiriidassa minun kantojeni kanssa, että yksinkertaisesti joudun vastustamaan, mutta muuten voin pyrkiä työstämään muitakin ajatuksia mietintöni pohjalta. Minulla on kokous keskiviikoksi suunnitteilla varjoesittelijöiden kanssa – ja minulla on silloin perhesyitä lykätä tuo, tuota kokousta, mutta olen joka tapauksessa yhteyksissä. Puheenjohtaja, tässä nyt mitä halusin sanoa. Olen kiitollinen siitä, että niin monet ovat osallistuneet tähän työhön, koska eläkkeet ovat nyt yksinkertaisesti niin tärkeä asia, kun ajatellaan yhä suuremman kansalaisryhmän hyvinvointia. Jos ajatellaan, että viidesosa kansalaisistamme on yli viisikymppisiä, niin puheenjohtaja on tärkeää, puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Kyllä, me haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden elää pitkään onnellisina ja terveinä, mutta tähän tarvitaan kunnolliset tulot. Varmaan voin lopettaa puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Kiitos paljon. Thank you for your contribution. Kiitos panoksesta. Seuraavaksi puheenvuoro varjoesittelijöille. Seitsemän puheenvuoropyyntöä on. Me pitää aloittaa kuuleminen 11.30. Pyytäisin, että puhutte ainoastaan Kaksi minuuttia enimmillään. Dadin, olkaa hyvä. Merci. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten esittelijä sanoi, monen monituista tarkistusta jätettiin. Minä jätin 50, kannoin siis korteni kekoon. Tämä oli rakentavassa mielessä, eikö näin, arvon esittelijä? Useita tarkistuksia tehtiin perustavanlaatuisen tärkeistä asioista ja ne on vedetty pois. Kaksi nostan esille. Ensimmäinen koskee tätä pilarien sekoitusta ja eläkeikää, laillista eläkeikää. Nämä ovat aiheita, joista neuvotteleminen ei ole helppoa. Minä ainoastaan muistutan kantani jonka olen jo esittänyt aiemmassa kokouksessa. Minä olen aivan varma, että pitää olla ensimmäinen pilari, joka on kaikkein eniten turvautuva ja solidaarisin pilari, joka siis tarjoaa varmuuden eläkkeestä. Eläkkeen ei mielestäni pitäisi olla pieni, vaan sen pitäisi olla kohtuullinen korvaus tuloille. Mikä kohtuullinen on, siitä voidaan keskustella myöhemmin, mutta nyt kyseessä on eläkkeen rahoittaminen. Kuinka tämä rahoitetaan? Meidän pitää tietää, että työllisyys on tässä tärkeämpi asia. Paljon, mitä enemmän ihmiset ovat töissä, sitä enemmän eläkkeitä voidaan rahoittaa. Tässä pitää siis miettiä, että otettaisiin muita läht- rahoituslähteitä, vaikka tällainen yhteinen sosiaalinen maksu voisi olla tässä rahoituksena. Ensimmäisen pilarin tukena pitää olla toinen pilari, joka tukee, että, että joka on sellainen, että työmarkkinaosapuolet hallinnoivat sitä heidän mukanaoloa vahvistaa kestävää eurooppalaista sosiaalipolitiikkaa ja jonka päättäjät ovat vastuullisia. Työnantajien on oltava vastuullisia. Olen nyt ylitänyt hieman aikani, mutta tämä on tärkeä aihe näihin pilareihin liittyen. Me kaikki mm, olemme nykyisen järjestelmän vaikutuksen alaisena. Siinä on hyötyjä, siinä on haittoja, sillä on tiettyjä vaikutuksia. Meidän tulee pitää mielessä, että kantamme perustuu suuriin trendeihin, joita Euroopassa on subsidiariteettiperiaate. Ja meidän pitää tehdä ehdotuksia, joita voidaan noudattaa kaikkialla ja jotka viedään läpi samalla tavalla kaikkiin lainsäädäntöihin, mikäli se ja Hollannissa on hyvä järjestelmä. En tiedä, voidaanko sitä viedä kaikkialle, mutta se ainakin toimii. Sitten eläkeikä, uskon, hyvä kollega, voisitteko pysyä kahdessa minuutissa, jotka teille annettiin, olette ylittäneet tämän minuutille jo 15. Saanko vielä 15 sekuntia? Ja mitä tulee eläkeikään, sen ei pidä olla painopistealueena, vaan pitää työskennellä tästä ajasta, joka vietetään työelämässä ja Tämä laillinen eläkeikäisen korottaminen vaikuttaa vaaralliselta, pitää pitää mielessä ja ottaa huomioon. Ne monta vuotta on ollut mukana osallistumassa eläkeiden maksamiseen. Pitää ottaa myös työllisyyden vaikutus siihen, että eläkeikää pienetään. Kiitos, tämä nyt loppuu. Debakker ja Handel kaksi minuuttia jokainen. Um, veel amendementen, maar... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tarkistuksia on paljon. Ei varmaankaan ole yllättävää, että me olemme pitkälti sitä mieltä, että on katsottava niitä järjestelmiä, jotka ovat jäsenvaltioissa, mutta todella ensimmäisen pilarin lisäksi on luotava ja kehiteltävä toisen ja kolmannen pilarin järjestelmiä, jotta voidaan saada kestävät eläkkeet. Ei voida ajatella, että ensimmäinen pilari on ainoa oikea mahdollisuus. Meidän pitää katsoa miten eläkejärjestelmiä toteutetaan eri maissa. Ne ovat kovan paineen alla Euroopassa, mutta myöskin muualla. Eli on oltava monenlaisia ratkaisuja ja niitä on voitava tukea. On hyvin tärkeää ajatella sukupolvien välistä solidarisuutta. Nuoret maksavat nyt ja on ajateltava, miten me suhtaudumme tähän poliitikkoina. Se, että me emme uskalla tehdä rakenneuudistuksia, johtaa siihen, että nuoremmat sukupolvet joutuvat kantamaan tämän taakan tulevaisuudessaan veronmaksunsa kautta. Ja sitten se, että voidaan seurata hyvin avoimesti ja tarkkaan, miten he ovat maksaneet eläkemaksuja, miten niitä on kerääntynyt ja mitä he lopulta saavat. Tässä Pohjoismaat voivat olla esimerkkeinä, ehkä voimme oppia Euroopassa niistä. Meidän pitää todella katsoa sitä, miten vakuutusala voidaan ottaa huomioon. Riittävä joustavuus, jotta sellaiset järjestelmät, joita on luotu tiettyjen vakuutusmallien kautta voivat edelleen toimia. Viimeinen kohta liittyy Radanin puheenvuoroon. Ei voida ajatella, etteikö katsoke eläkeikää, sitä koska, mikä on virallinen eläkeikä ja koska todella jäädään eläkkeelle. Näitä molempia ikiä on voitava korottaa ei ole mahdollista maksettavissa, että jäädään 60 eläkkeellä, jos elää 80 Tämä on tärkeää, jos haluamme tulevaisuudessakin kestävät eläkkeet. Kiitos. Kiitos. Thomas Handelin sitten vastus. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Puhun lyhyesti, koska on vain vähän aikaa. Ei ole varmaankaan mitenkään yllättävää, että olemme vähän eri mieltä kuin tämä valtavirta tässä mietinnössä. Ensinnäkin meidän mielestämme tämä mietintö on varsin demografiapainotteinen, vaikka sosiaalitaloustieteilijät ovat jo laskeneet, että demografian vaikutus on ollut paljon alhaisempi jäsenvaltiossa, alle 10 prosenttia liittyen, mitä tulee eläke taakkaan. Ja lisäksi emme huomioi sitä, että pahimmassakin tapauksessa tuotan no, nousu johtaisi siihen, että vuoteen 2030 mennessä meillä on 50 prosentin tuotanto koko talous, talouteen verrattuna ja sitä pitäisi pystyä tämä eläke rahoittamaan, jos vertaamme tätä tuotantokykyyn ja tässä ei mielestäni ole kyse pelkästään budjetin saneerauksesta tai ei voida hyväksyä sitä, että vaan vanhempien työelämästä lähteneiden ihmisten elintaso riippuu kassojen tasosta, vaan on kyse siitä, kuinka paljon yhteiskunta panostaa vanhempiin ihmisiin vai säästetäänkö heissä. Ja tähän suuntaan meidän tarkistuksemme menemät. Olemme vakuuttuneita siitä, että säästöpolitiikka tulee johtamaan siihen, että palkat ja eläkkeet tulevat laskemaan huomattavasti ja tämä aiheuttaa vanhuusian köyhyyttä, mitä asiantuntijatkin ovat varoittaneet. Meidän mielestämme työllisyysaste hyvässä työssä, jossa voi elää itsenäisesti ja köyhyydestä vapaana, sitä on nostettava. Me olemme myös sitä mieltä, että tarvitaan eh, elintason takaavia eläkkeitä, että eh, pitää vahvistaa ensimmäistä pilaria eikä tukea eh, tällaisia eläkerahastoja tai järjestelmiä, jotka perustuvat pääomamarkkinoihin. Meidän on palattava tähän ensimmäiseen pilariin. Kiitoksia. Euh, merci. Kiitos. Regina Bastos ja Becker. Ki- kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Haluan onnitella kollegaa tästä työstä. Olen ollut tässä mukana tässä työssä ja minulla oli mahdollisuus seurata läheltä Rean kantoja, joita tässä on nyt puolustettu. Minulla on kaksi asiaa, jotka haluan nostaa esille. Öm, ikääntyminen, väestön ikääntyminen, joka asettaa eläkkeet uhanalaiseksi kaikissa maissa, ennen kaikkea niissä maissa, joissa on talouskriisi ja sosiaalikriisi, Portugali, Espanja, Kreikka. Minä haluan nostaa esille erittäin positiivisen asian se, että luodaan luotto ihmisille, jotka ovat muista riippuvaisia, jotta miehet ja naiset, jotka huolehtivat ikäihmisistä, voisivat säästää eläkettään varten siten, että heidän koetaan olevan töissä. Olen myös yhtä mieltä esittelijän kanssa. Tässä on polttavia perustavanlaatuisen tärkeitä aiheita, eläkeikä, elinikä odotte ja se, että yhden soitetaan perhe, työ, elämä ja perhe elämä ja, ja se, että ikääntyminen olisi aktiivista. Haluan myös korostaa erään asian, jonka esittelen nostaa hyvin esille, se, että eläkeikä miesten ja naisten välillä olisi yhtenäinen siten, että heidän työssä vietetty aika otetaan huomioon heidän eläkkeessä. Ylimääräiset eläkkeet, eläkesäästöt mahdollistavat sen, että eläkeläisten tulot parnevat. Työmarkkinaosapuolet jäsenvaltioissa on, ovat tärkeässä roolissa, jotta voidaan selventää työelämän pituus. Olen sitä mieltä, että tämä on myös kunniakysymys poliittisesti ja haluan onnitella esittelijä hyvästä työstä. Becker, Orimaan, McIntyre, puhujilista on suljettu Becker. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on tässä mietintö, joka ei ainoastaan koskesta kolmasosaa, jotka ovat eläkkeellä, vaan näitä kahta kolmea osaa, jotka vuoteen 2060 asti menevät eläkkeelle. Me olemme vastuussa kaikista eurooppalaisilta ja meillä on aivan liian vähän aikaa tässä valiokunnassa keskustella tästä kysymyksestä. aion pyydän nyt keskustelua tästä. Minä nyt haluan mennä sisällöllisesti pidemmälle kuin, että kaikki poliittinen halu, tai vaadin kaikkia poliitikkoja ja eurooppalaisia instituutioita ja jäsenvaltioita tukemaan massiivisesti ensimmäistä pilaria. Tämä on itsestään selvää. Itsestään selvää on myös, että täytyy lyödä vahva toinen pilari, ja näitä ei pitäisi nähdä ristiriidassa toistensa kanssa, vaan pitäisi mm, kaikki mahdollisen keinoin varmistaa, että eläkkeen vähimmäis taso ja hyväksyttävä eläke poistetaan nämä termit, on taattava hyvä elintaso, arvokas loppuelämä ja on katsot, varmistettava, että ikääntyneillä on ne taloudelliset välineet, joita ne tarvitsevat. Ja tästäkin on keskusteltava, koska monet asiat ovat ristiriidassa toistensa kanssa ja siksi minä vaadin, että näistä asioista keskustellaan myös tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Euh, monsieur Ori, puis... Ori ja Tamasman. 27 többé-kevésbé 27 rendszer működik. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. 27 jäsenvaltiota, 27 eri järjestelmää, 27 erilaista perinnettä. Ja tietenkin tämä liittyy kansalliseen toimivaltaan, joten ei tämä ole keskustelu ainoastaan poliittisten ryhmien kesken, vaan myöskin jäsenvaltioiden kansallisuuksien kesken. Haluaisin puuttua kohtaan neljä tekstissä. Kohdassa neljä Riia panee merkille kriisin. Ihan hyvä, ymmärrän tuon. Sitten hän puhuu monipilarisesta eläkejärjestelmästä, ihan hyvä. Sitten hän puhuu julkisesta pilarista kohtuullinen vähimmäiseläke ja sitten kollektiivinen toinen pilari, työmarkkinaosapuolten osallistuminen ja sitten kolmas pilari, jossa on yksityiset säästöt ikään kuin ihan hyvä, mutta minä en tätä mallia sinänsä voi hyväksyä. Mallia, jota halutaan esittää koko Euroopan unionille. Katsotaan nyt määritelmiä. Määritelmässä itsessään unohdetaan se, että joissain maissa on tällainen basemark-järjestelmä, ensimmäinen pilari, mutta ensimmäisen pilarin järjestelmä ei ole minimijärjestelmä, vaan sen sisällä on tällainen jakojärjestelmä. Eli jos tällainen järjestelmä on, niin silloin haluaa pitää sitä tervetulleena, mutta entä toisen ja kolmannen pilarin järjestelmä? Eli onko samat vai eri vaatimukset näiden pilareiden osalta? Minä en voi hyväksyä sitä, että toisen pilarin pitäisi olla pakollinen. Enkä voi hyväksyä sitä, että toisen pilarin, jos sellainen on olemassa, sen pitäisi olla velvoittava. Näin jätetään tavallaan kokonaan huomiota, että on olemassa – toisenlaisiakin järjestelmiä. Olen puhunut vain minuutin 47 sekuntia, eikö minulla ole vähän aikaa vielä, puheenjohtaja. Minä olen tehnyt tarkistuksia ja haluaisin jälleen kerran sanoa, että tuen kyllä toisen pilarin järjestelmää, mutta se ei saa olla pakollinen. Kiitos kollegat Thomas Mann. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia Hans Beckerin äh, kommentti oli erittäin tärkeä. Me tarvitsemme enemmän aikaa käsitelläksemme jotain, joka aiheuttaa valtais, koskettaa valtaisaa määrää ihmisiä. Tämä ei koske pelkästään vanhoja ihmisiä, vaan myös nuoria, joita ei saa jättää yksin. Meidän täytyy käydä ei vain keskustelua varjoesittelijän ja Riian kanssa kesken, vaan institutionaalista keskustelua. Ekon valiokunnassa minä olen esittelijänä. Olemme meillä on yhteisiä toimivaltuuksia työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta myös omia toimivaltuuksia. Meillä oli varjoesittelijöiden kokous eilen ja pääsimme hyvään yhteisymmärrykseen ensi tiistaina Ekon valiokunnassa äänestämme. Halusin vain huomauttaa, että olemme samaa mieltä siitä, että hylätään tämä eräs asia. Ja toisin, aivan kuten Hans Becker sanoi, emme halua asettaa ensimmäistä toista pilaria vastakkain, kummallakin olemassa on oikeutuksensa, ja toisessa asiassa voin vain Riaa tukea, tämä on erittäin tärkeää. Toista pilaria on vahvistettava, sitä ei saa heikentää. Meillä on erilaisia mielipiteitä jäsenvaltioissa ja kokemuksia, ja olen lukenut erilaisia asiakirjoja eri eläkejärjestelmistä. Näistä oppii vasta sitten, kun tällaista asiaa täytyy työstää. Olemme samaa mieltä siitä, että ammatti yhdistykset ja työmarkkinaosapuolet on otettava mukaan. Ja eri sukupolvien on myöskin saatava äänensä kuuluville. Tämä on tärkeää. Ei tämä koske vain tiettyä ikäryhmää. Tätä haluaisin tukea ja pyytäisin, että todella käytämme tätä mahdollisuutta. Ehkä sitten muut asiat jäävät vähän syrjemmälle, mutta tämä on erittäin merkittävä kysymys ja meidän täytyy käsitellä tätä asiaa laajemmin. Meillä on mielestäni riittävästi aikaa siihen. Öö, Madame McIntyre. Seuraavaksi McIntyre. Kiitos. Minä puhun lyhyesti. Kuten muutkin ovat sanoneet, että tämä on mielestäni erittäin tärkeä ja ajankohtainen, ja minä olisin sitä mieltä, että tästä olisi hyvä keskustella pidempään. Minä olen jättänyt aika monta tarkistusta. Suurin huolenaiheeni on se, että olisi tällainen yhden mallin lähestymistapa. Tässä on kuitenkin niin paljon erovaisuuksia jäsenmaiden välillä. Monet maat ovat jo aloittaneet suuret uudistusohjelmat, ja en halua, että tässä on tahattomia vaikutuksia siitä, että ajetaan hallaa jo olemassa oleville eläkeohjelmille. Tässä on myös tiettyä ristiriitaa siinä, että missä, eli nämä työperusteiset eläkkeet, kuulutko ne toisen vai kolmanteen pilariin, eli tämä, se, että voidaan siirtää näitä eläkkeitä, niin se olisi ehkä hyvä, että kuuluisi kolmanteen pilariin, mutta no, odotan innolla lisäkeskusteluja. Kiitos esittelijä, annan teille puheenvuoron. Tiedän, että puhutte 15 minuuttia aiemmin. Nyt voin antaa teille ainoastaan kaksi minuuttia. Meillä on vieraat, jotka odottavat. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Yksi huomio ensimmäistä pilarista. Hyvin tärkeää on, ja minäkin pidän sitä hyvin tärkeänä, mutta olen nähnyt, että silloin kun sosiaalitaloudellisia ongelmia syntyy, niin silloin eläkkeet ovat ensimmäisenä paineen alla – ja kun sanotte, että ensimmäisen pilarin hoitaminen on hoidettava paremmin, kyse on vielä kansallisesta toimivallasta. Miksi jäsenvaltiot eivät niin tee? Siksi, että budjetista ei löydy varoja. Eli meidän pitäisi nyt voida solidaarisuuden nimissä sukupolvien välillä huolehtia siitä, että lähdetään liikkeelle säästämällä eläkkeelle tärkeitä, jotta voidaan huolehtia myös nuorista. Jatkuvasti ihmiset elävät pidempään, terveempinä ja nuoret eivät voi kantaa tätä koko taakkaa. No voidaan sanoa, että hyvinvointi kasvaa, mutta eläkkeet eivät ole nousseet, kollega. Hänellä vaikka hyvinvointi lisääntyisikin. Siksi, että ei voida huolehtia siitä, että riittäviä varoja on budjetissa. Ensimmäinen pilari on minullekin tärkeä edelleen, mutta on utopistista ajatella, että kaikki voidaan hoitaa ensimmäisen pilarin kautta. Puheenjohtaja, meidän pitää kyllä pohtia näitä asioita ja Chaban suuntaan sanoisin vielä, että kolmas pilari on luotu yksilöitä varten. Siinä ei ole solidaarisuustekijää. Siinä yksi yksilö, jolla on hyvät tulot, voi maksaa vakuutusmaksuja tai säästää enemmän. Siksi tämä ei ole ensimmäinen ongelmani, tärkein ongelmani tässä, että saadaan täydentäviä lisäeläkkeitä. Kiitos. Kiitos paljon. Kuulin, että jotkut ovat pyytäneet enemmän aikaa, jotta tätä voitaisiin käsitellä pidempään. Minulla olen sitä mieltä, että parlamentin tulee kantaa vastuunsa Tämä teksti on ollut jo vuoden pöydällä. Kun Thomas Mann pyytää, että pidämme enemmän aikaa, niin minä haluaisin muistuttaa, että mikäli se on ollut pöydällä niin pitkään, niin se on sen takia, että Ekon valiokunta saa viettää asian parissa riittävän aikaa. Se on näin tehnyt. Toivottavasti voimme pitäytyä aikataulussa. Ja voisimme keskustella 20. maaliskuuta kompromissi ehdotuksesta. Mikäli se oli mahdollista, niin sitten arvioimme tilanteen uudelleen. Mutta minä en halua tässä vaiheessa muuttaa aikataulua. 15 kohta joudutaan äh, siirtämään. Kiitos McIntyrelle siitä, että asia voidaan käsitellä iltapäivällä. Siirrymme kohtaan 17. Julkinen kuulemistilaisuus Kiitän, että vierat ovat saapuneet tänne ja haluavat ö, kuulivat tämän loppukeskustelun, joka käytiin täällä. Tämä koskee myös rajat ylittävää kollektiivista neuvottelua. Eli tämä liittyy, tämä kuulemistilaisuus Thomas Mannin tekemään aloitteeseen, anteeksi Thomas Hendelin aloitukseen liittyen kollektiivisiin neuvotteluihin, rajat ylittäviin kollektiivisiin neuvotteluihin ja työmarkkinaosapuolten ylikansalliseen vuoropuheluun ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, neljälle vieraillemme, niin minä annan esittelijälle mahdollisuuden puhua lyhyesti. En sitä varten, että hän esittelisi mietintönsä, vaan jotain kertoisi vierailijalle, jossa äh, ne asiat, jossa hän odottaa esitteli vieraiden kantavan kortensa kekoon. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Tätä nimeä voidaan vielä harjoitella, mutta kyllä toivoa on. No niin, äh, tämä aihe, joka meillä on tänään julkisessa kuulumisessa, se on yksi monimutkaisimmista eurooppalaisista työolosuhteita koskevista kysymyksistä, mutta se ei ole mitenkään uusi asia. Meillä on Alisin mietintö vuodelta 2006 ja Anderssonin mietintö vuodelta 2008. Ne käsittelivät tätä, mutta seurauksia tällä ei ole ollut. E, tilanne on sitten kehittynyt. Nyt kollektiivisten eh, neuvottelujen status on korkeampi kuin eh, tuolloin eh, se, on, tuolloin se oli. Tämä on ottava huomioon. On huomioitava myös, että työmarkkinaosapuolten väliset suhteet ovat kehittyneet ja tämäkin on otettava huomioon myöskin mitä tulee eurooppalaisten yritysneuvostojen toimintaan. Tämä tilanne on muuttunut, ne ovat merkittävämpiä ja vastuullisempia kuin vielä viisi vuotta sitten. Meillä on tärkeitä rajat ylittäviä sopimuksia 224 sellaista ja 144 yrityksessä on tällaisia. Nämä ovat suurimmaksi eurooppalaisia yrityksiä. Meillä on myös eräs hankaluus, joka on otettava huomioon, ja siteraan tässä sisäisten politiikan pääosaston tutkimuksesta, siteraan Laval, Viking ja Truffet-tapaukset osoittavat, että keskustelussa työntekijöiden lähettämisestä, liikkuvuudesta ja palvelujen liikkuvuudesta markkinoiden edut voittavat ammattiyhdistysten oikeudet. Tämä on sitaatti, joka varmasti kuuluu myöskin tähän mietintööni. Olen erittäin iloinen, että meillä on tämä kuuleminen tänään näiden asiantuntijoiden kanssa. Kyse ei ole mistään uudesta äm, tilanteen arvioinnista, vaan yritetään arvioida millaisia ongelmia äm, ja mahdollisuuksia tässä on. Minä näen, että tällaiset eurooppalaiset puitesäännöt rajat ylittäviä kollektiivisia neuvotteluja varten on mahdollisuus Euroopan kollektiivisen eh, työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun parantamisessa ja pyytäisin nyt asiantuntijoita kertomaan meille mielipiteensä. Tässä on useampia ongelmia, eh, joista pyytäisin puhujia kertomaan. Ensinnäkin jokainen siellä jäsenvaltiolla on toisenlainen työmarkkinaosapuolten välinen suhde, e, joka päättyy rajoihin, miten voimme ottaa tämän huomioon. Sitten yhteiskunnalliset ja työskentelyolosuhteet eri jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset, miten tämä voidaan ottaa huomioon ilman, että me Euroopassa äh, loukkaamme jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. Sitten kolmanneksi monet toimenpiteet eivät ole tähän mennessä toimineet ja haluaisin vielä muistuttaa siitä, että vaikka eurooppalaisia yritysneuvostoja on, niin silti ähm, työnantajat yrittävät äh, kiertää vähimmäisstandardeja. Nämä ovat kysymyksiä, jotka meidän on otettava huomioon. Tähän päätän puheenvuoroni, jotta asiantuntijoilla olisi riittävästi aikaa vastata näihin kysymyksiin. Kyllä, heitä me juuri haluamme kuulla tänään. Kiitos asiantuntijoille siitä, että ovat täällä. Annan ensin puheenvuoron Johan Hornille. Hän on IG Metal äh, Ingostatin äh, paikallisjärjestön johtaja. Teillä on seitsemän minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Mikrofoni. Oh. Wo muss ich da sprechen? Funktioniert das jetzt? Nytkö se toimii? Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, sydämelliset kiitokset kutsusta. Olen erittäin iloinen, että minulla on mahdollisuus tänään kertoa kokemuksistani ja kannastani rajat ylittävistä kollektiivista neuvotteluista ja työmarkkinaosapuolten ylikansallisesta vuoropuhelusta kun ähm, jos Euroopassa matkustaa ja näkee ylikansallisten yritysten äh, rakennuksia, niin huomaa, että usein arkkitehtuurikin on eri maissa samanlainen. Mutta ei ole kyse pelkästään arkkitehtuurista, vaan myös sisällä näissä tuotantolaitoksissa on samanlaisia tuotantojärjestelmiä, samanlaisia työskentelyrakenteita samanlaisia hallinnointijärjestelmiä, johtojärjestelmiä käytetään, samanlaisia menetelmiä, mitä tulee sisäiseen ja ulkoiseen joustavuuteen ja samanlaiset järjestelmät epävarmojen työsuhteiden suhteen on ympäri Eurooppaa. Tällaisen emoyhtiön yrityskulttuuri, ihan sama missä tuo emoyhtiö on, sitä sovelletaan sitten eurooppalaisissa tytäryhtiöissä. Tämä usein lähtee jo kielestä, koska johtohenkilöt usein lähetetään emoyhtiöstä. Nämä yhdenmukaistetut yritykset kohtaavat työntekijät ja työntekijöiden etujärjestöt eri eh, jäsenvaltioissa, joissa on hyvin paljon er-, hyvin erilaiset historialliset ja kulttuurilliset tilanteet, mitä tulee työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Tämä näkyy hyvin konkreettisessa esimerkissä, jonka haluan esittää. Se, minä olen IG Metall Ingolstadtin toimitusjohtaja ja edustan 44 500 mm, työntekijää. Ja suurin yritys tuolla Nürnberg Münchenin alueella on Audi AG, jolla on 35 000 työntekijää ja 28 000 heistä on meidän jäseniämme. Miksi meille on sitten niin tärkeää, että tällaisia rajat ylittäviä neuvotteluja ja vuoropuheluja äh, kehitetään. Onhan no, tästä esimerkin Unkarista. Audi AG rakentaa tällä hetkellä äh, tehdasta Unkarissa, jossa nyt on rakennettu vain moottoreita, mutta siitä on tarkoitus tehdä mm, äh, auton, kokonaisia autoja valmistava tehdas. Ja Siksi Unkarissa tullaan työllistämään hyvin paljon ja tällä hetkellä koko Audi-tuotantojärjestelmä siirretään Unkariin. Eli ihan yksityiskohtiin asti päätetään, miten tällainen ajoneuvo siellä valmistetaan. Pohjautuen Audin johtokulttuuriin ja yrityskulttuuriin, kuten sitä harjoitetaan myös Saksassa. Audin tavoitteena on se, että Unkarin yritys toimii kuten mikä tahansa muukin tehdas Euroopassa toteuttaa panoksensa, kaikki tuotantotavoitteet määritellään ja sitten johto päättää, missä on parhaimmat olosuhteet tälle tuotannolle. Tämä prosessi Unkarissa päätetään vuonna 2014. Täällä Belgiassa se on jo päätetty Audi AGn toisessa tuotantolaitoksessa. Tähän haluan sanoa, että tämä on kyllä ihan ymmärrettävää mielestäni, että yritys yrittää määritellä standardeja, jotta hyödynnetään kaikki ähm, hyödynnetään tuotanto täysin. Ähm, tämä kuitenkin ei välttämättä ota huomioon erilaiset jäsenvaltioiden äh, olosuhteet ja kilpailua ei käydä sitten tuotannon tasos kohdalla, vaan työskentelyolosuhteiden kohdalla. Ja näin käy myös alihankkijoilla, sadoilla alahunkkijoilla. Yleensä kun ajoneuvoa rakennetaan, niin noin 80 prosenttia arvosta luodaan alihankkijoilla, jotka yleensä toteuttavat työtään paikan päällä. Siellä on suuria yrityksiä, jotka tekevät samaa kuin tämä valmistajayritys Bosch, Siemens ja Continental esimerkiksi. Lisäksi meillä on yhä enemmän Euroopan laajuisia vuokratyövoimayrityksiä ja yrityksiä, jotka tarjoavat teollisuus- ja logistiikkapalveluja, jotka toimivat samalla tavoin. Tämä tarkoittaa, että vaikka olosuhteet ovat yleensä samat, niin koska ei tehdä rajat ylittäviä neuvotteluja, paikalla syntyy yritykselle lisämahdollisuuksia saada kustannushyötyjä työntekijöiden haitaksi. Tässä on kyse esimerkiksi pitemmistä työajoista, määrittelemättöistä palkkakausijärjestelmistä, erilaisista pätkätyösuhteista, mm, vähemmästä työsuojelun ja terveydensuojan tasosta. Näitä haitallisia tai huonompia työskentelyolosuhteita pidetään sitten eräänlaisena malliesimerkkinä muissa yrityksen tehtaissa ja sitten näissä tehtaissa muualla Euroopassa alennetaan työolosuhteiden tasoa ja sitten tämä kierre jatkuu ikuisesti alaspäin. Jotta tätä pystyttäisiin välttämään, meillä pitäisi olla oikeuspuitteet rajat ylittäville sopimuksille, joihin eri ammattiyhdistykset tai liitot voivat vedota. Tämänhetkinen asetus liittyen eurooppalaisiin yritysneuvostoihin on liian vähäinen, liian heikko, koska ammattiyhdistykset ovat vain välillisesti mukana tässä työssä. Ammattiyhdistykset kaikissa demokraattisissa eurooppalaisissa valtioissa ovat ainoa kumppani laajoille mm, kollektiivisille sopimuksille ja koska näillä on tällainen yhdistysrakenne, ne pystyvät osallist- organisoimaan myös työntekijöiden osallistumisen, koska ei ole mielestäni hyvä, jos on tällainen yhtenäinen yrityskulttuuri, että pitäisi olla yhtenäinen ammattiyhdistyskulttuuri. Ei mielestäni eh, yksittäisten eurooppalaisten jäsenvaltioiden ammattiyhdistyskulttuuri on pidettävä yllä. Se on osa eurooppalaista elämää, että kaikki ei ole samanlaista. Me tarvitsemme demokraattisen rakenteen, jonka avulla otamme nämä eri menettelyt huomioon tämä voisi olla sellainen puitteisto, joka antaa mahdollisimman paljon oikeusvarmuutta tällaisten sopimusten neuvottelussa. Tällainen oikeudenmukainen neuvotteluprosessi, sen tulisi johtaa siihen, ettei käydä kilpailua huonoimmista työolosuhteista, vaan käydään kilpailua parhaista tuotteista, parhaasta laadusta, mm, parhaasta palvelusta. Tämä mielestäni voisi parantaa yritysten ja myös työntekijöiden tilannetta Euroopassa ja kansainvälisesti. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoro Ricardo Rodriguezille. Hän on espanjalainen ja hän on työntekijöiden järjestön edustaja Rodriguez. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos. Minulle on sanottu, että minun pitäisi puhua riittävän äärekkäästi, riittävän selkeästi, eikä liian, liian pitkään. Minä olin ymmärtänyt, että tässä on ajatus antaa hieman ajateltavaa esittelijöille. Mielestäni meidän pitäisi puhua neljästä asiasta. Ensinnäkin tämä ö, mietinnön otsikko ö, on sellainen, että se liittyy siihen, pitäisikö olla eurooppalainen puitekehys ö, tekee ja työnantajien välillä ja niiden välisiin suhteisiin. Sen jälkeen, kun säännöstö luotiin yhteisönäkin, niin monia tärkeitä askelia on tehty, mutta nyt on monia tekijöitä, jotka tunnustetaan. Euroopan komissio ja työmarkkinosapuolten edustajat, ja he toimivat eri tasolla. He toimivat sektorivälisellä tasolla tai sektoritasolla tai sitten maatasolla. Olemme nähneet useita eri dialogiprosesseja, joita on aloitettu – on Euroopan sosiaalidialogisektorisopimukset, ja sitten on myös kansallisia sopimuksia. On eri tasoja, eri toimijoita, eri sisältöjä ja eri sopimuksia. Näin on ollut tähän asti. Meillä ei kuitenkaan ole järjestelmää. On kaksi perustavanlaatuisen tärkeää elementtiä, joita tarvitaan, jotta saadaan Euroopan järjestelmä. Ensimmäinen on se, että on se, että nämä tekijät ovat edustuksellisia, heidän sopimukset ovat sitovia ja se koskee koko teollisuuden alaa kaikissa eri maissa. Me tarvitsemme myös sen, että nämä ovat vastaavuuden näiden sopimusten välille. Silloin kun ei päästä sopuun, niin tulee työmarkkinariitoja, ja nämä riidat on saatava ratkaistua ylikansallisella tasolla. Tällaiset eurooppalaiset riidat, jotka saattaisivat nähdä päivänvalon. Tarvitsemme oikeusjärjestelmän ei ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuinta, vaan myös sellaisen tuomioistuimen, jonka tarkoituksena olisi ennaltaehkäisevästi ratkaista riitoja, eikä siis varsinaista oikeusjärjestelmää. Eräs asia, josta halusin myös puhua, on asia, joita katsotaan Ylen, eli nyt puhutaan ylikansallisesta lähestymistavasta puhutaan, rajat ylittävästä kollektiivisesta neuvottelusta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta. Puhutaan siitä, että olemme ylikansallisia tai kansainvälisiä, ja on eri terminologiaa, jotka puhutaan siis rajat ylittävästä tai transfrontalien ranskaksi nyt puhutaan ylikansallisesta kollektiivisesta neuvottelusta. Mitä se tarkoittaa? Tai mitä tarkoittaa oikeusasteiden ulkopuolinen riidanratkaisu? laitos. Tässä pitää tehdä määritelmiä. Tässä vaikutetaan useisiin eri jäsenvaltioihin ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi olla mukava ratkaisemassa näitä pulmia. Toisekseen tähän sisältyy oletus, että liiketoiminta, joka on eurooppalaisella tasolla aktiivinen, tai että kyseessä olisi useat kansallisen tason yritykset, mutta jotka ovat tietyllä, kuuluvat tai työskentelevät tietyllä alalla. Tämä määritellään myös siinä, mikä rooli on työmarkkinaosapuolella. Nämä ovat ne vähittäisvaatimukset, mitkä pitäisi selventää. Tämän jälkeen tähän voi liittyä myös muita seikkoja, muun muassa rajat ylittävä kollektiiviset neuvottelut, ne ovat olemassa kyllä paikallisella tasolla. On, ö, sovitaan työmarkkinasuhteista rajat ylittävällä tavalla. Ja no, selvä kysymys on se, miksi tällaista eurooppalaista ylikansallista työmarkkinaosapuolten vuoropuolella pitäisi tukea siten, että tässä on myös rajat ylittävä kollektiivinen, kollektiiviset neuvottelut. No, alakohtaiset ää, työ ehtosopimusneuvottelut, niin niillä on erittäin kiistelty teho kansallisella tasolla kun otetaan huomioon tämä sektorikohtainen keskustelu ja ne alkuotaiset sopimukset, ne ovat enemmän tai vähemmän sitovia. Sikäli kun tätä on tutkittu, niin haluttaisiin, että olisi nimenomaan sitova sopimus, joka koskisi kaikkia kansallisella tasolla. Lisäksi me haluaisimme saada eurooppalaisessa järjestelmässä jonkin näköinen lopputulema, pitää miettiä, kuinka voimme tukea ja kehittää sisämarkkinoiden kehittymistä. Tämä mahdollistaisi suuremman tasapainon verrattuna siihen epätasapainoon, joka on nyt olemassa. Sitten toisaalta tällä olisi selkeitä hyötyjä. Tämä saattaisi estää ö, ylikansallisia työriitoja. Se säästäisi aikaa ja rahaa. Ja siinä estettäisiin se, että oikeusjärjestelmä puuttuisi riitoihin. Ja kuten esittelijä mainitsi, on useita ilmiöitä, kuten ylikansalliset työehtosopimusneuvottelut. Ne eivät ole kovinkaan edustavia lukujen perusteella, mutta ne ovat sopimuksia, joissa ylikansalliset yritykset, monikansalliset yritykset hyvin julistavasti määrittelevät tiettyjä erityistyöolosuhteita ja ne ovat ikään kuin siemen tai alkio oikealle todelliselle ylikansalliselle työehtosopimusneuvottelukäytännölle. Millä tasolla me voisimme kehittää tällaista järjestelmää? Minun on sanottava, että No, muut kollegat puhuvat sektoritasosta enemmän, sillä he kuvat tähän kehykseen, mutta sanoisin, että on neljä tärkeää aihetta, jotka tulisi ottaa huomioon. Ne tulee ottaa huomioon kaikissa monikansallisissa työehtosopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen kohta, mitkä ovat sopimusosapuolet, ketkä neuvottelevat ja ketkä allekirjoittavat. Tämä on eräs ongelma, jonka me olemme kohdanneet aina kun olemme keskustelleet syvällisesti eri esteistä, joita tässä ylikansallisen puolikehyksen määrittelemisessä on. Ylikansallisella tasolla, kuten tiedätte, on eri toimijoita eri eurooppalaisissa maissa. Heillä ei välttämättä ole virallista neuvotteluoikeutta, jotta he voivat neuvotella ylikansallisella tasolla työehtosopimusneuvotteluita. Toki eurooppalaisella tasolla on työn, työntekijä taho eurooppalaisella tasolla ja on teollisia järjestöjä eurooppalaisella tasolla. Kenties heidän panostaan voitaisiin alleviivata tai korostaa, jotta he voisivat sitten allekirjoittaa ja edustaa kansallisella tasolla. Puheenjohtaja nostaisi vielä kaksi asiaa esille. Ensinnäkin, mikä on sektorikohtainen rakenne tällaisissa mahdollisuuksissa. Ja loppujen lopuksi haluaisin antaa hieman tietoja esittelijälle, mikäli saataisiin aikaiseksi tällaiset eurooppalaiset suhteet. Tästä pitäisi keskustella ja keskustelussa mukana tulisi olla työmarkkinaosapuolet ja olen sitä mieltä, että mitä eurooppalaisempi lopputulos, sen parempi se olisi, sillä sen täytäntöönpano aiheuttaisi vähemmän ongelmia. Tämä asia on testattu ja oikea työkalu tulisi löytää sitten viimeisenä vaiheessa. Ongelmat pitäisi käsitellä etukäteen ja sitten tämä lainsäädäntö luoda lopuksi. No, joka tapauksessa Tämä on asia, joka tulisi ottaa esille muissa kuulemisissa, minkälainen vaikutus halutaan saada aikaiseksi lainopillisella päätöksellä koskien työoikeuksia. Milloin muuta? Kiitos. Meillä on vielä muita vierailijoita. Lutz Myhl. Hän vastaa sosiaalipolitiikassa, sosiaalisesta vastuusta, eurooppalaisesta ja kansainvälisestä työmarkkinoista työmarkkinaneuvotteluista Saksan kemian öö, työn antajien järjestössä. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia, kuten aivat puheet. Niin, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat naisten iät. Kiitos, että sain mahdollisuuden tämän kuulemisen yhteydessä tuoda julki kantani. Mielestäni on loistava ajatus, että puolten edustajat voivat esitellä kantojaan teille, jotka kannattaa ehkä joskus eriäviä. Aluksi muutama huomio. Puhun nyt kemian ja lääketeollisuuden edustajana Saksasta. Työpaikat vaativat hyvin koulutettuja työntekijöitä. Meidän työntekijämme Saksassa, mutta varmasti kokemukseni pohjalta myös muissa EU-maissa saavat suhteellisen hyvän palkan, maksavat veroja ja sosiaaliturvamaksoja. Ja tällaiset epävarmat työsuhteet eivät ole kovin tavallisia. Meillä on hyvin toimivat työmarkkinasuhteet ja Saksassa ollaan vakuuttuneita siitä, että meidän työmarkkinasuhteemme – antavat parhaat mahdollisuudet toiminnalle. Yritykset, jotka työllistävät alallamme, ovat vuosikymmenten ajan olleet yhteydessä työmarkkinajärjestöihin ja näin meillä on melko hyvät työolot ja melko hyvä kilpailukyky maailmanlaajuisesti. Me olemme käyneet Euroopan tasolla kollektiivisia neuvotteluita, joita voidaan myös maailmanlaajuisesti toteuttaa. Toinen huomio, kun puhutaan rajat ylittävistä kollektiivisista neuvotteluista ja työmarkkinaosapuolten ylikansallisista vuoropuheluista, on katsottava eurooppalaisia työneuvostoja. On katsottava tarkkaan, ketkä osallistuvat ja miten määritellään kaikki asiat. Aikaisemmista puheista on käynyt jo ilmi, että ei ole mitään yhtenäistä määritelmää ja käsitykset eroavat toisistaan paljon. Siksi on niin hyvin tärkeää, ettei ainoastaan käytetä kauniita sanoja, fraaseja, koska muuten ei ehkä anneta oikeutusta tälle hyvin monimutkaiselle aiheelle. Jos ajatellaan haasteita, joista on jo kuultu paljon, niin tietenkin jäsenvaltioiden kesken on hyvin paljon eroavaisuuksia siinä, minkälaiset suhteet työmarkkinajärjestöillä on voidaan pahoitella näitä eroja erityisesti, jos ajatellaan, että lisäarvoa voitaisiin saada oikeutetusti. Mutta kuitenkin nämä eroavaisuudet ovat tällaisia tosiasioita, joita kohtaamme Euroopassa. On ajateltava yrityksiä, työntekijöitä ja politiikkaa, mutta lähinnä tässä heijastellaan sitä, miten historiallisesti on kehitytty eri tavoin ja mitä poliittisia päätöksiä on tehty maissamme viime vuosikymmenten aikana. Niin kauan kuin eurooppalaiset ovat edustettuina kansallisissa eurooppalaisissa toimielimissä, tuskin saadaan täysin harmonisoitua järjestelmää mutta muutoksia ehkä halutaan saada kuitenkin aikaiseksi. Jos pyritään harmonisoimaan, meidän pitää ensin saada kehiteltyä yhtenäinen ajatus siitä, miltä tällaisen uuden yhtenäisen yhteisen ylikansallisen järjestelmän tulisi näyttää, kun tällä hetkellä on hyvin erilaisia työskentelytapoja. Kovasti tuen eurooppalaisia työmarkkinaneuvotteluita – ja kokemukseni kymmenen vuoden ajalta olen tehnyt käytännön työtä lähes kaikissa EUn maissa. Ja olen sitä mieltä, että jos ajatellaan konkreettisesti, mitä näihin suhteisiin kuuluu, siis se ei ole vielä ihan selvää kaikkialla. Pitäisi pyrkiä mahdollisimman pitkälle saamaan yhtenäinen ymmärrys näistä kysymyksistä, mutta on ymmärrettävä, että tämä varmasti on pitkä, hankala prosessi ja meidän pitää tarkkaan pohtia sitä, miten paljon harmonisointia, minkälaista harmonisointia kansalaiset haluavat. Yhteisemmät yksinkertaisemmat viestit ehkä kuulostavat hyvältä, mutta eivät saa mitään liikkeelle. Johtopäätökset tästä on se, että kollektiivisten neuvotteluiden ja ylikansallisen vuoropuhelun kysymykset ovat pitkälti sellaisia, että hyvin pitkälti puhutaan kansallisesta tasolta kansallisen työoikeuden pohjalta, koska näin voidaan saada aikaan oikeudellisia, oikeudellisesti sitovia sopimuksia työajoista, palkoista ja niin edelleen. Jos näitä halutaan muuttaa, niin 27 jäsenvaltion järjestelmien perinpohjaiset muutokset ovat välttämättömiä, enkä usko, että ainakaan lyhyellä aikavälillä tällaisia muutoksia niin nopeasti nähdään, että voidaan lähivuosina rajat ylittävästi sopia näistä peruskysymyksistä työoloissa. Esittelijän kanssa voi ehkä vähemmän yllättävästi olla – sitä mieltä, että tarvitaan tilanteita, joissa yritykset tekevät päätöksensä, josta on ehkä negatiivisia osoituksiakin, mutta on ajateltava, että kyllä tällaisilla ihan korkealla tasolla näitä neuvotteluita käydään tänäkin päivänä. En halua hyväksyä sitäkään, että yritykset systemaattisesti pyrkivät alittamaan minimistandardit. Tietenkin eurooppalaiset yritykset pitävät päivittäisessä työssä kiinni eurooppalaisesta minimimääräyksestä ja ylittävätkin ne selkeästi. Jos yksittäistapauksissa ei pidetä minimisäännöistä kiinni, niin siihen asiaan on totta kai puututtava ihan selvä. Tavoitteena on se, että vahvistetaan yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kesken. Tuskin tällaista saadaan aikaan lisäsäätelyn kautta, vaan enemmänkin on parannettava luottamusta ja lisättävä myönteisiä kokemuksia, jotta edistystä saataisiin aikaan molempien osapuolten on oltava vakuuttuneita siitä, että neuvotteluista on etua molemmille. Totta kai tarvitaan oikeudelliset minimistandardit – mutta Euroopan tasolla olemassa olevat säädökset ovat riittäviä. Näin voidaan saada osapuolet rakentavassa hengessä käymään tavoitteellisia neuvotteluita. Lyhyesti vielä näistä niin kutsuttuista ylikansallisista yrityssopimuksista. Näitä sopimuksia ei säädellä oikeudellisten sääntöjen mukaan, vaan sopimusosapuolet määrittelevät ne. Suurin osa ei kuitenkaan pyri oikeudellisesti sitoveen, eikä niitä ole niin valtavasti. Meidän tietomme mukaan alle yksi prosentti monikansallisista yrityksistä on allekirjoittanut tämän tyyppisiä sopimuksia. Ne yritykset, jotka niin ovat tehneet, ovat tyytyväisiä siihen, miten nämä asiat hoidetaan, ja muut eivät tällaisia sopimuksia tunne tarvitsevansa näissä sopimuksissa on erilaisia sääntöjä, mutta ne eivät koske keskeisimpiä työehtoja, eivätkä voikaan, jos ei muuteta täysin suhteita kansallisella tasoilla. Eli hankala on Euroopan tasolla selvittää esimerkiksi, kenellä on mandaatti allekirjoittaa tällaiset sopimukset. Tämä ei olisi mahdollista ilman, että olisi muutettu kokonaan kansallisia järjestelmiä. omaisesti meidän on katsottava pitkän aikavälin visioita toisaalta ja toisaalta sitä tilannetta, jossa olemme realistisesti tällä hetkellä lähivuosina. Jos katsotaan pitkän aikavälin visioita, meidän on katsottava, mitä kaikki Euroopan kansalaiset odottavat ja toivovat. Meidän pitäisi ottaa huomioon erilaiset näkökannat, ja puhua niistä avoimesti. Tällä hetkellä minun uskomukseni mukaan ei ole tarpeen säädellä Euroopan tasoisesti rajat ylittäviä yritysten sopimuksia tai muita EUn oikeuspuitteita kollektiivisille neuvotteluille rajat ylittävästi. Meidän mielestämme kuulemiset ja neuvottelut ja sen valtion tasolla, valtion tasolla ovat riittäviä. Kiitos. Kiitos. Me käymme keskustelun kohta. Ensin antaisin puheenvuoron Stefan Colignonille, joka on ähm, talouspolitiikan professori Sant Annan korkeakoulussa Piisassa ja hän on ollut myös Harvardissa ja London School of Economics and Political Science. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Seitsemässä minuutissa voi sanoa paljon, eikä, mutta ei toisaalta voi todistaa mitään. Siksi minulla olen toimittanut teille hyvin perin, hyvin runsaan asiakirjan, josta voitte sitten katsoa näitä tietoja. Minä en edusta mitään eturyhmää tai järjestöä, siksi haluaisin kääntää tämän keskustelun toisinpäin. Haluaisin katsoa, mitä työehtosopimusneuvottelut, mitkä johtavat siihen, mitkä ovat tuloksena niistä ja mitkä ovat työehtosopimusneuvottelun vaikutus makrotaloudellisiin muutoksiin, jota on nähty talouskriisin ja sitä seuranneen sopeutusohjelman myötä. No, Työehtosopimusneuvottelut, palkkaneuvottelut ovat tärkeässä roolissa, sillä ne määrittelevät kilpailuedut alueelliselle ja kansalliselle tasolle, Ja ne, se on tapa myös houkutella investointeja. Kilpailukyky on mielestäni ehto, jonka alla investointi voi olla houkutteleva. On selvää, että työkustannukset ovat olleet laskussa ja tämä on nostettu esille 2008 vuoden jälkeen. Olemme todistaneet, että tällä on ollut syvän kriisin maissa Etelä-Euroopassa, niin tässä on ollut se, että nämä kääntyvät itseään vastaan. Kun katsoo taustat tämän sopeutumisen taustalla, niin nähdään, että työehtosopimusneuvottelut oli tässä taustalla. Eli muutokset palkkoihin ovat olleet suuremmat kuin muutokset näissä, tässä toiminnassa. Kreikassa ja Irlannissa palkat ovat pudonneet ja ne ovat nousseet enemmän kuin euroalueen keskiarvo Saksassa. Mikä tämän muutoksen on johtanut, on johtanut niin johtuu se työehtosopimusneuvottelusta ei, vaan kyseessä on tämä Philipsin äh, kaavan äh, mukaan tulo 2008 vuoteen asti, niin palkka korkotukset eivät ole reagoineet työllisyyteen ja työttömyyteen. Ja on keskitytty enemmänkin mutta 2008 vuodesta lähtien niin työt työttömyys ja työllisyys ovat erittäin paljon vaikuttaneet palkkaneuvotteluihin. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on markkinaohjas, markkinoiden ohjaava mekanismi, mutta ei mitään politiikka, työkalu tai ja muuttuja tässä. Sivutekijä tässä, joka on melko mielenkiintoinen asia ja erilainen kuin mitä saattaisi odottaa, on se, että kannattavuus euroalueella kokonaisuudessa Euroopan unionissa on ö, laskenut silloin, kun on tehty näitä muutoksia. Ö, Kreikka, Irlanti, Espanja, Portugali pois lukien. Voi, eli katteet, jotka saadaan palkaneuvotteluista siten, että palkat ovat kasvaneet vähemmän kuin tuottavuus Toisaalta, jos katsoo tuottavuutta suuremmassa mittakaavassa, on erittäin tärkeää, että katsoo, kuinka paljon sieltä pääoma tuottaa. Tämä on, tarkoittaa sitä, että palkanneuvottelun ohella tulisi ottaa huomioon pääoman tuotto ja pääoman tuotto, joka liittyy tähän euron keskiarvoon, niin se on parantunut Espanjassa, Portugalissa – Kreikassa on huonontunut, alkamassa Suomessa ja Ranskassa. Ja se on pysynyt tasaisena Kreikassa, Saksassa ja Italiassa. Tämä on ollut tulos palkkaneuvotteluiden tasolla. Aiemmat puhujat ovat puhuneet sitä, että tämä on erittäin tärkeä osa palkkaneuvotteluja, mutta tätä on tärkeää katsoa myös sektori sopeuttamisen kannalta – ennen kaikkea kauppakäyvä ja kauppakäymättömän sektorin kohdalla. Kanfas ja Rifle julkaisivat äh, merkittävän asakirjan ja he sanovat, että palkkaneuvottelut äh, keskitetysti tai epäkeskitetysti niin ovat optimaalisia makrotaloudellisesta näkökulmasta, mutta nämä välimuodot eivät ole hyvin, ovat itse asiassa ongelmallisia yhteisen valuutan luomisen yhteydessä eurooppalainen puitekehys on ollut tällainen välimuoto ja tämän seurauksena eh, tästä on aiheutunut häiriöitä ja ne ovat alkaneet vuonna 2008 ja ne jatkuvat ja ne ovat yhä lisääntymään päin. Tässä asiayhteydessä on kolme sopeuttamisen kanavaa, eh, kilpailuhaitan korjaamiselle. Eräs on voitto, eräs on palkka ja eräs on hinta. Eli mikäli sopeutus tapahtuu sektorikohtaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että sektori, jolla ei käydä kauppaa tai kaupankäyntisektori, niin riippuu siitä, mikä kanava on tässä mukauttamisessa käytössä, niin sellainen – ala, joka ei liity Euroopan unionin tai yhteiseen sisämarkkina-alueeseen tai ei globalisaatioon, niin he kokevat, että he kärsivät tästä. Mutta mikäli tämä non-trade-sektori, jossa ei, on vähempi tuottavuus, niin tällöin sellaiset yritykset valittavat, jotka näkevät, että heidän katteensa pienenevät. No, tämä johtaa epäeurooppalaisen tai e, euroskeptisen vastaukseen poliittiselta kentältä joko va- vasemmisto euroskeptisisminä tai oikeisto euroskeptisisminä riippuu siitä, mikä tässä on uhattuna. Ja sitten on palassa Samuels-kanava, eli tämä kolmas kanava, Eli siinä, missä hinnat ovat tämä sopeuttamisen tekijä. Minun osoittamani asiakirja osoittaa, että palassa Samuels vaikutus on kaikkein merkittävin, kun ajattelee euroaluetta kokonaisuudessaan. Ranskan ja Irlannin suhteen palkkoja on vähennetty. Italiassa ja Kreikassa ne ovat vähentyneet. Espanjassa ne ovat pysyneet vakana ja myös Yhdysvaltoissa, kuten ei saattaisi kenties odottaa Italiassa ja Espanjassa on pysytty samana, Italiassa ja Kreikassa on laskeneet ja kriisin aikana yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa ne ovat laskeneet kriisin aikana. Pitäisi koordinoida myös vahvin eri sektorien välillä ja katsoa, Öm, ähm, eli sellainen, näiden alojen kaupankäynti ja kaupankäyntialan välillä. Euroopassa kriisi on keskittynyt palkkaan korotuksiin teollisen alalla ja sitten suuremmat korotukset ovat olleet etelässä taas pikemminkin palvelualoilla. Ensinnäkin mm, kuljetukset ja monikansalliset työtasomusneuvottelut tai kollektiiviset neuvottelut eivät ole riittäviä, jotta saadaan palkkakoordinointi sellaiselle tasolle, että se on yhtenäinen yhteismark- yhteisvaluutta-alueen kanssa. Sitten yhteisvaluutta-alueen tulisi ottaa huomioon työvoiman tuottavuus, pääoman tuottavuus ja se, kuinka tämä jakautuu pääoman ja työn välille ja kuinka se jakautuu eri sektoreiden ja eri maiden välille. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi keskittyä alojen sisäisiin ja alojen välisiin suhteisiin. Makrotaloudellinen keskustelu, joka aloitettiin 1999, tämä näkyy epätasapainosta. Ja syy tähän on ollut se, että se oli liian ö, pienessä roolissa talousministeriöiden ja työmarkkinaosapuolten välillä se, että tämä keskustelu tulisi tuoda Euroopan parlamenttiin, jotta se lähettäisi viestiä palkkaneuvotteluihin ympäri Euroopan unionin. Sitten on palkkasääntö, joka on hyväksytty yleisesti, julki, yleisesti mutta ja minun työni osoittaa, että itsessään tämä ei ole riittävä. Saattaa olla EKPlle riittävä, mutta se ei riitä sitä, että epätasapaino saataisiin poistettua, pitää ottaa myös pääoman tuottovalio. Kiitos. Kiitos paljon. Meillä on 12 minuuttia aikaa tulkauksen suhteen. Öö, meillä on nyt neljä puhujaa tässä jo varattuna. Kaikkien pitää voida puhua. Kaksi minuuttia Moa ja sitten katsotaan seuraavat puheet. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden. Kiitos puhujille. Näin kriisin aikana huomataan, että on kolme aihetta, jotka merkkaavat tätä työmarkkinoisapuolten välistä keskustelua. Ensinnäkin se, että on erittäin tarpeen rakentaa sosiaalinen Eurooppa ja sosiaalinen yhdentyminen 28 jäsenvaltion välille – Tämä on ongelma, joka meille erittäin äh, monimutkainen, ottaen huomioon äh, kaikki erot, joita on olemassa, mutta en nyt puhu tästä enempää. Toinen asia, joka on hyönnosta esille ja joka aiheuttaa ongelmia, on työllisyyden kehitys, äh, työmarkkinaosapuolten välinen keskustelu, mutta meidän tavoite on se, että työllisyys saadaan nousuun ja se, että se sopeutuisi uusiin tarpeisiin. Ja tätä varten tarvitsemme työmarkkinoisapuolten välisen keskustelun. Kaikkien pitäisi olla mukana tässä yhdessä. Ja kolmas kohta, jonka nostaisin esille, joka on erittäin tärkeä, on se, että ylläpidetään ja kehitetään kilpailukykyä, Euroopan kilpailukykyä eritoten. Työmarkkinoisapuolten välinen keskustelu on tarkoitettu näiden kolmen tavoitteen saavuttamiseksi. Se, että tuetaan sosiaalista yhdentymistä, työllisyyden kehittymistä ja kilpailukyvyn kehit- kilpailukyvyn kehittymistä. Kiitos. Oli Kristensen. Formen og tak for, til øh, bidragsyderne for deres. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhujille heidän puheenvuoroistaan. Oli mielenkiintoista kuulla, että jos katsotaan työntekijöiden näkemyksiä, niin haluttaisiin mielellään lisää vuoropuhelua sääntöjen luomiseksi ja työnantajat mielellään sanovat, että kyllä tämä sujuu näinkin ja sitten puhutaan kilpailuoloista lähtökohtaisesti. Mielestäni on tärkeää selvittää, mitä me haluamme. Haluamme Euroopan, jossa kannattaa tehdä työtä. Ja kaikkien, jotka työtä tekevät, pitää voida elättää itsensä ja perheensä tulevaisuudessa. Ei niin, että voi vain valita kaikkein edullisemman maan ja toimia siellä. Ajatellen sitä, että työvoimalle ei tarvitse paljon maksaa, kun ei makseta kunnollisia palkkoja. Olen Honin kanssa samaa mieltä siitä, että suuret yritykset toimivat eri maissa niin, että ottavat mukaansa samat tuotantotavat – ja näin voidaan varmasti luoda parempaa kilpailukykyä, mutta minkälaisia lisäkustannuksia tässä liittyy työvoimaan? Tässä olisi löydettävä nyt sellainen malli, jotta voidaan huolehtia sitä, että kaikki voivat elää omalla palkallaan. Tietenkin kilpailua voi syntyä myös jäsenvaltioiden kesken. Nyt on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat hyviä tuot auttamaan, haluavat pitää kiinni tästä kilpailukyvystä ja teollisuudesta ja muut haluavat houkutella näitä yrityksiä. Näin tarvitaan tasapainoa Euroopan tasolle, mutta tärkeä keskustelua. Hyvä, että tätä käydään. Kiitos. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että Antelin mietintö oli erittäin tärkeä ennen kaikkea, kun puhutaan talousrahaliiton syventämisestä ja on tärkeää antaa tälle talousrahaliitolle sosiaalinen pilari. Se on nyt tässä esillä, mutta kaikki työ on tässä vielä tehtävänä ja tätä tulee ruokkia. tämä tällä sektorilla pitää kunnioittaa käytäntöjä ja kansallisia tapoja, mutta mikäli me emme liiku tämän asian suhteen, niin ö, työntekijät maksavat ö, tästä sopeuttamisesta koituvan hinnan on sopeuttava tekijä tässä, hinta, palkka tai jokin muu tekijä, niin ne tulee ottaa huomioon. Ja pitää ottaa huomioon myös ne vaikutukset, joita täällä on ja osavaltaiseen keskusteluun. Minä olin yllättynyt kahdesta tapauksesta, jota me katsomme lähempää. Tämä liittyy rajat ylittävään kollektiiviseen neuvotteluun. Puhuttiin Nokiasta ja Dellistä. Dell oli yritys, joka tuotti toimistoon tarkoitettua työ, tietokoneita ja se siirrettiin Euroopan unionin suostumuksella Irlannista Puolaan – Irlannissa oli kaksi tuhatta työntekijää, eikä ainuttakaan työntekijäpuolen voimavaraa tai rakennetta olemassa. Nokian tapauksessa yritys sulki Saksassa tehtaan ja avasi tehtaan Romanian ja tehdas suljettiin Romaniassa, jotta työ siirrettiin Kiinaan ennen kuin tätä tehdasta ehdittiin niin savata Romaniassa. Komissaari Jani piti pyöränpyörän keskustelut ja komissaari avasi keskustelun pyytämällä Aslar Mittalilta sen, että heidän tehtäiden sulkeminen keskeytetään ennen kuin komissaari on saanut aikaiseksi oman ohjelmansa. Aslar Mittal sanoi, että vero verovilppi vastaanotto aseltava puolessa, muuten me suljemme meidän tehtaamme. Tässä on siis tällaisia neuvottelukikkoja, joita käytetään. Minä haluaisin kysyä vieraltamme, mitä he ovat mieltä siitä, että luodaan tällainen työtarkastusviranomainen Eurooppaan siten, että tässä mennään eteenpäin siten, että kun on kohteita, jossa on eri paikasta tulee työntekijöitä siten, että voisi olla yhtenä lähestymistapa heihin, ja sellaiset työolosuhteet, joissa voi olla eurooppalainen työmarkkinoiden dialogi. Minä olen tämä sanonut, että tämä on ollut ilmoilla tämä keskustelu, mutta makrotalouden keskustelu on sellainen, että siitä pitää puhua. Tässä vaihdellaan viestejä, mutta se ei ole välttämättä kovinkaan hyödyllinen. Anteeksi, että puhun näin pitkään annan puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää asiantuntijoita sydämellisesti heidän ajastaan ja heidän panoksestaan tähän keskusteluun. Uskon, että se äh, oli hyvä alustus äh, tulevalle työlle. Se myös korosti, kuinka monimutkainen tämä aihe on, mutta saimme hyviä vinkkejä siitä, mitä meidän täytyy tehdä esittelijänä ähm, tässä asiassa. Ei ole kyse siitä, että eurooppalaisia työstandardeja tai sosiaalistandardeja jotenkin yhtenäistettäisiin jollain tasolle. Se olisi varmasti liian suuri tehtävä tälle valiokunnalle ja parlamentillekin. Tällähän on myös sosiotaloudellisia taustoja, joita emme voi kieltää, mutta tarvitaan puitteisto eh, sille, että tällaisia eurooppalaisia sopimuksia voidaan tehdä. Täytyy tukea eurooppalaista työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua eh, tarvitaan eurooppalaiset säännöt. Tällaista puitteista meidän pitäisi sopia. Me teemme ehdotuksia komissiolle ja eh, perustamme tällaisen asiantuntijaryhmän työlle. Minä tämän asiantuntijaryhmän työn, joka viime vuoden tammikuussa saatiin päätökseen. Sen antaisin työllisyysasian pääosastolle komissiolle, jotta meillä olisi pohja, jolta työskennellä ja kun sitten mietinnön teemme, niin sitten voimme käydä syvällisempää keskustelua siitä, millaiset nämä puitteet voisivat olla, miten työmarkkinaosapuolia tuetaan ja autetaan ja miten tällaiset rajat ylittävät sopimukset otetaan mukaan tähän työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun. Kiitoksia. No, Kiitos. Annan puheenvuoron vieraillemme. Johan Horn saa ensimmäisenä puheenvuoron kolme minuuttia. No, yritän puhua lyhyesti, koska tärkeimmät kysymykset on tässä sanottu. Tämä ajatus siitä, että otaisiin tällaiset yhteiset puitteet, jotta kautta äh, äh, voitaisiin tarkastella äh, yritysten siirtoa, ehkä tehdä, luoda mm, sääntöjä. Nämä ovat kaikki tärkeitä mielestäni, mutta minun sydäntäni lähellä on se, että ihmiset Euroopan jäsenvaltioissa – antavat edun valvojilleen mahdollisuuden osallistua demokraattisesti tähän prosessiin riippumatta kulttuurista ympäristöstä. Tämä on varmasti vaikeaa ja on hyvin vaikeaa muotoilla, että meillä on visio, jota puollamme ehkä tulevaisuudessa, mutta se ei tule koskaan toteutumaan, mutta emme halua muuttaa todellisuutta. Tämä on toimintatapa, jota ei voi kollegoilleni selittää. Minä haluaisin demokraattisen Euroopan, jossa ihmiset voivat osallistua. Ja suurimman osan ajastaan ihmiset ovat yrityksessä. Äh, ja ihmiset siellä äh, joutuvat kilpailutilanteeseen Saksassa yhtä lailla kuin italialaiset, saksalaiset ja kreikkalaiset äh, kollegat. Tällainen kilpailu, työnte- joka on Äh, ikään kuin työntekijöiden selkänahasta irti, niin sitä meidän on äh, päästävä eroon. Ja ehkä tämä keskustelu on nyt askel oikean suuntaan, että tämä sosiaalinen vuoropuhelu, sosiaalinen Eurooppa on asia, joka saadaan ihmisten äh, päihin ja sydämiin. Puhuinko nyt liian nopeasti? Kiitos, kiitos tarkkuudesta, sillä meidän tulee nyt puhua englanniksi. He ovat täällä toistaiseksi. He ovat puhua omalla kielellään. Ricardo Rodriguez, olkaa hyvä. Okay. Okay. Speak English or Spanish? Puhunko englantia vai espanjaa? Um, bien, eh, por referirme a lo que ha señalado el, el ponente del informe. Eh... Viitatakseni siihen, mitä esittelijä sanoi, liittyen siihen, miten voidaan kehitellä eurooppalaiset puitteet rajat ylittäville kollektiivisille neuvotteluille ja miten voidaan selvittää. Ja haluaisin myös selvittää muutamia seikkoja, jotka on täällä mainittu. Totta kai se, mihin pyrimme, on, että saadaan ylikansalliset visiot. Ei välttämättä tarvitse harmonisoida kaikkia kollektiivisten neuvotteluiden muotoja. On olemassa ylikansallisia sopimuksia tällä hetkellä, mutta ne eivät muuta kansallisia järjestelmiä ollenkaan, vaikka niissä on taloudellisiakin kysymyksiä joissain mukana. Esimerkiksi matkakulut, eli tällaiset kysymykset, jotka ovat taloudellisia. Eli tavallaan on harmonisoitava – näitä kansallisia sopimuksia. Eli on tarpeen luoda lainsäädännölliset tai muunlaiset eurooppalaiset puitteet rajat ylittäville neuvotteluille. Kyllä tässä konfliktia saattaa syntyä, jos huomenna ranskalainen ylikansallinen yritys sopimuksen joita eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ovat allekirjoittaneet. Tällaisia eurooppalaisia järjestöjä on olemassa. Ja jos sitten on tulkintaongelmia yksilötasolla, niin ehkä ranskalainen tuomari sanoisi, että tämä sopimus ei ole validia. Sitten tulisi valtavasti kanteita sitä varten, että on hankala tulkita – sitä, miten kaksi osapuolta on sopinut asiat Euroopan tasolla. Tämän tyyppinen konflikti ja ongelma voi tulla esiin. Täytäntöönpanossa on paljon ongelmia. Yhteenvedonomaisesti voisi olla hyvä, kun ajatellaan, että Lissabonin sopimus, joka on nyt voimassa oleva sopimus 225250, artikloissa tukee Euroopan tason neuvotteluita – Siksi pitäisi suhtautua ihan rauhallisesti näihin kansallisiin puitteisiin. Omassa asiakirjassani pyrin ehdottamaan joitain ratkaisuja, jotta rajat ylittävät neuvottelut voivat saada vaikutuksia myös kansallisella tasolla. Tähän on monenlaisia ratkaisuja, paljon pohdittava vaikutuksia, mutta meidän on löydettävä hyvin yksinkertaiset ratkaisut, jotka eivät luo lisää ongelmia, koska meidän ei tarvitse lähteä nyt väärästä päästä tekemään tätä asiaa. Ensin meidän pitää katsoa, mihin ongelmiin pyrimme keskittymään, miten voidaan luoda eurooppalaiset puitteet. Kiitos, kiitos tulkeille. Me siirrymme englannin kieleen. Yes, okay. Thank you. Uh, I will try to give my answer then in English. I, I think